Good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää, kollegat. Voimme varmasti aloitella, koska maanantaina on aina hankala. Ihmisten matkustaa päästä ajoissa paikalle. Meillä on paljon asiaa esityslistalla tärkeitä asioita. Minulla olisi pari muutosehdotusta esityslistaan. Jos voisitte kuunnella, kun nämä ovat tärkeitä muutoksia. Huomenna iltapäivällä kolmelta sen sijaan, että keskustelisimme – DV-lausunnosta naisten oikeuksien valiokuntaan. Käymmekin keskustelua humanitaarisen avun tilanteesta Syyriassa. Tämä on hyvin hankala, tämä Syyrian tilanne, Alepon tilanne. Ja komissio on tehnyt yhteistyötä korkean edustajan ja hallitusten kanssa, että pyrittäisiin saamaan apu perille asti syyrialaisille. Mikä me keskustelua meille kerrotaan, mitä on tehty, miten tehokkaasti – ja mitä on saatu Aleppossa aikaan huomenna kolmelta. Haitin viikonlopun tapahtumien jälkeen voidaan viitata siihen myös. Eli voisivatko avustajat vinkata jäsenille, että tämä olisi tärkeä asia huomisilta päivänä kolmelta. Ja huomenna kohta kymmenen Ignacio Coraon pyynnöstä haluttiin lykätä äänestystä aiheena lääkkeiden saatavuus. Lykättäisiin siis kohdan 10 äänestystä, jotta aikaa jäisi kunnon valmistelulle. Voimmeko hyväksyä nämä muutokset? Kiitos paljon. Ja sitten puheenjohtajan ilmoitusasiat. Pari ilmoitusasiaa vain. Ensinnäkin huomenna aamulla. Muistutuksena vain kollegoille, että kymmeneltä. Me äänestämme täällä yhdeksältä, kuten tavallista, ja sitten kymmeneltä lähetetään AFET-valiokunnan kokoukseen. Siellä on kaksi yhteistä aihetta AFETin kanssa. Eurooppalainen nuorisotapahtumassa puhutaan siirtolaiskriisistä. Jokaisesta ryhmästä pyydettiin nimittämään yksi, nimittämään yksi henkilö tämän asian seuraamiseen. Ja toinen asia on yhteinen keskustelu, siirtolaisuus ja ulkosuhde asiat. Yhteinen mietintö AFET-valiokunnan kanssa. Sitä keskustelua käydään sen jälkeen ja kello 11.30 äänestetään Saharon palkinnosta. Eli siirrymme täältä AFETin kokous huoneeseen 2 q tuolla toisessa rakennuksessa huomisaamuna. Tämä siis muistutuksena vain tiistaille. Ja sitten keskiviikkona yhdeksästä kello 10.30 yhteinen keskustelua Ruaili ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa Etiopian ihmisoikeustilanteesta. Tiedämme, että on raportoitu hyökkäyksistä. Ja me keskustelemme kello 9.30 välillä keskiviikkona. Ja keskiviikkoiltapäivänä pari aihetta. Yksi on yhteinen valiokuntakokous kolmelta. Envi- kehitys valiokunnan välillä. Ilmasto muuttuu. Elintarvikkeiden ja ruokatuotannon, mataloustuotannon pitää muuttua myös. Siis huomenna kolmesta neljään. Ei puheenjohtaja korjaa keskiviikkona kolmesta neljään. Ja samanaikaisesti Temen valiokunnat on kutsuttu Inta-valiokuntaan, kansainvälisen kaupan valiokuntaan, ja järjestää kuulemistilaisuuden kauppapolitiikasta ja kestävyydestä ja viljasta eläimistä. ASP 3G3 salissa 315 Torstai-aamuna 11.30 suurin piirtein budjetin valvontavaliokunnassa esitellään tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus aiheena humanitaarisen avun käyttö Afrikan suurten järven alueella. Eli useita tärkeitä keskusteluita käydään. Ehkä sihteeristö voisi lähettää vielä ihan järjestyksessä muistutuksen kaikille jäsenille, kun niin monta jäsentä ei ole vielä paikalla näistä ylimääräisistä tapahtumista. Ja Saharan palkinto äänestyksestä pari sanaa. Sellainen lippuäänestys salissa 2 kuu 2 kello 11.30. Kokous on suljetuin ovin ja pyydän viestimään kello kuuteen mennessä varajäsenten nimet, jotka Devestä haluat osallistua äänestykseen. Koordinoikaa afet jäsenten kanssa myös meillä pitää olla nimet, koska ainoastaan nimetyt rekisteröidyt saavat äänestää. Eli sinne ei voi ilmaantua vain äänestämään kello 11.30. Eli pyytäisin lähettämään kuuteen mennessä tänä iltana sihteeristölle nämä tiedot. Onko kommentteja? Pyydän vielä, että lista lähetetään kaikille, koska tässä oli kyllä paljon asiaa. Siirrytään seuraavaan kohtaan. Pöytäkirjojen hyväksyminen kesäkuun 20.21.30. kesäkuuta 11.12. heinäkuuta. Ne ovat asiakirjojen joukossa, jos on kommentteja, kertokaa sihteeristölle ennen kokouksen loppumista. Jos kommentteja ei esitetä tämän kokouksen loppuun mennessä, pöytäkirjat on hyväksytty. Kohta neljä. Sama koskee koordinaattoreiden pöytäkirjoja suositukset 7. syyskuuta. Jos on kommentteja, niin lähettäkää sihteeristölle ennen tämän kokouksen loppumista. Jos kommentteja ei ole, niin pöytäkirjat on hyväksytty. Voimme siitä kohtaan viisi. Euroopan komission ilmoitukset. Onkohan komissiolla kommentoitavaa puheenvuoroa? Anteeksi, tie, siellä te olette. Eikö mitään? Ei. Tällä hetkellä. Selvä, kiitos. No sitten voimmekin nopeasti siirtyä kohtaan kuusi. Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisen seuranta. Tietovallankumouksen merkitys. Jokin aika sitten kun sen jälkeen, kun kävimme New Yorkissa ja koko kestävä kehitystavoitehanke aloitettiin. Koordinaattorit pyysivät, että saataisiin tutkimus kestävien kehitystavoitteiden toteutumisesta. Tiedämme, että indikaattoreista ja tavoitteista on puhuttu, hallituksia on pyydetty raportoimaan, ja me haluaisimme huolehtia siitä, että kestävän kehityksen tavoitteet eivät jää tyhjiksi sanoiksi. Haluaisimme tietää, miten näitä tavoitteita voidaan täytäntöönpanna. Siksi tutkimusosasta pyydettiin antamaan tehtäväksi tutkimuksen valmisteleminen, ja tämä tutkimus on teillä nyt käytössänne. Tanskan kansainvälisten asioiden tutkimuskeskus on laatinut tutkimuksen ja tohtori Neil Webster esittelee tämän tutkimuksen. Tohtori Webster, olkaa hyvä. Um, thank you very much and, uh... Kiitos oikein paljon. Hyvää iltapäivää. Kuten täällä kerrottiin, Tanskan kansainvälisten asioiden tutkimuskeskus sai tehtäväkseen katsoa, mitä otettiin opiksi, kun seurattiin näitä vuosituhat kehitystavoitteita ja mitä tästä voitaisiin ottaa mukaan kestävän kehityksen tavoitteisiin, varsinkin mitä tulee tietovallankumoukseen ja siihen, miten EU voisi osallistua kehittyvien maiden pyrkimykseen seurata kestävän kehityksen tavoitteita. Meitä oli kaksi henkilöä valmistamassa tätä raporttia, Helen Monk Kramort ja Kramort äh, ja minä. Valitettavasti hän ei päässyt esittelemään tätä kertomusta. Hän oli muita kieleitä, mutta minä parani mukaan esittelen tämän asiakirjan kokonaisuudessaan. Me lähestymme tätä työtä. Tietyllä tavalla tämä on melko tiivis. Tässä on paljon tietoa. Tässä käsitellään monia asioita, mutta me haluaisimme katsoa kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaa mahdollisuutena EUlle ja myös tälle valiokunnalle siten, että osallistutaan siihen, miten saavutetaan kestävän kehityksen tavoitteita. Katsoimme valmiuksen liittyen tietoon, tietojen käsittelyyn ja pyrimme katsomaan tiettyjä avainosa-alueita, jotka voisivat olla prioriteetteja Euroopalle, EUlle olla mukana. En halua puhua yksityiskohdista liikaa, minulla on 10-15 minuuttia aikaa. Me halusimme katsoa, mikä on tiedonkerun tila maailmassa painoarvona panostaa, panostaa ennen kaikkea kehittyviin maihin. meidän piti katsoa, miten määritellään tulo, tuloepätasa-arvot ja niin edelleen. Nämä tieto, kuilut, tietoaukot missä on kadonneet miljoonat ovat ja niin edelleen. Päällekkäiset tiedot, molemmat kerävät tietoja samasta asioista, moninaisuuden tämän kirjon ymmärtäminen ja lisäksi halusimme nähdä, missä määrin näitä tietoja saatettiin käyttää tai käyttää väärin. Ne eri tiedot, joita on neljän tyyppistä tietoa, väestötiedot, tutkimus, kyselytiedot, hallinnolliset tiedot ja sitten tällaiset geospatiaaliset tiedot. Suurin osa tiedoista liittyy väestölaskentaan ja kyselyihin. Väestölaskentaa ei vedä läpi koinkaan nopea. Usein Myanmarissa järjestettiin pitkän aikavälin jälkeen väestölaskenta ja väestö oli 10 miljoonaa vähemmän kuin se, jonka perusteella hallitus teki omaa suunnittelutyöskentelyään. Sitten kyselytiedot, tätä käytetään paljon, Maailmanpankki muun muassa käyttää tämän tyyppisiä tietoja. Tässä halutaan saada lisää syvyyttä liittyen nimenomaan näihin väestönlaskentatietoihin. Halutaan tietää, mitä tapahtuu alueellisella tasolla eri maissa. Sitten hallinnolliset tiedot, paljon, tätä tietoa on paljon, niitä kerätään. Tämä liittyy sosiaali, turva, tuotanto, maatalous ja muihin aloihin. Ja sitten tämä geospatiaalinen tieto, eli tietoa, tässä yritetään satelliittitietoja, kyselytietoja, mistä tietoja, missä tietoja on kerätty tarkalleen ottaen. On tärkeää ymmärtää näitä eri tietokategorioita, nimittäin halutaanko käyttää parasta mahdollista tietoa vai halutaanko ottaa niitä, käyttää niitä tietoja, jotka on olemassa ja sitten parantaa niitä tietoja vaikkapa liittyen väestönlaskenta- tai kyselytietoihin. Me perehdymme kuhunkin osa-alueeseen, katsoimme mitä tietoja nämä voivat antaa, mikä niiden tilanne on – varsinkin liittyen tähän geospatiaaliseen tietoon. Ja lisäksi katsoimme, mitkä ovat valmiudet kerätä tietoa. Ja jos katsoo meidän kertomusta, tässä on melko alkeellinen kartta, joka löytyy sivulta 11. Ja tämä liittyy valmiuteen kerätä tietoa. Afrikan kohdalla valmiudet ovat melko alhaiset. Tämä liittyy meidän suosituksiin. Lisäksi katsomme siirtymää vuosituhattavoitteista kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tässä teemme tärkeitä havaintoja. Tavoitteita on 17 eikä 8 ja indikaattoreita 130 eikä 70 enää. Vuosituottavoitteista on tullut hyviä, paljon hyvää tietoa ja nyt olemme ryhtyneet keräämään paljon tärkeitä tietoja nimenomaan vuosituottavoitteiden perusteella. Mutta tämä liittyy ennen kaikkea sosiaalialan, johon panostettiin, johon keskityttiin varsinkin näissä vuosituhattavoitteissa. Tämä liittyy köyhyyteen muun muassa, mutta myös muita eri sektoreita kestävän kehityksen, kestävän kehityksen tavoitteissa. Tämä liittyy resursseihin, ympäristöön, talouskasvuun. Ja näillä osa-alueilla on merkittäviä tietoaukkoja. Tämä ei liity ainoastaan alhaisen tulotason maihin, vaan keski tulotason maihin. Tietoaukoja on merkittävästi. Kestävän kehityksen tavoitteet kattavat paljon suuremman määrän tavoitteita ja indikaattoreita. Indikaattoreiden laajuus ei ole ainoastaan haasteen kestävän kehityksen tavoitteissa, vaan ne ovat myös paljon syvällisempiä. tavoitteissa puhuttiin keskiarvoista, keskiarvoterveys, keskiarvokoulutus ja niin edelleen, mutta kestävän kehityksen tavoitteissa on katsottava eri sosiaaliryhmiä liittyen identiteettiin, äh, alueeseen, jossa asutaan, ikää, ikään katsotaan myös. Ja on tehtävä sisäinen arviointi kehityksestä. Ja tämä on täysin uusi ulottuvuus kestävän kehityksen tavoitteissa verrattuna vuosituhat tavoitteisiin. Ja jälleen kerran valmius kerätä tämän tyyppistä tietoa on yleisesti ottaen heikolla tasolla. Ja katsotaan vuoristoseudulla Nepalissa, saavutetaanko siellä sama kehityksen taso kuin vaikkapa Katmandun laaksossa. Tämä nyt ihan vain esimerkkinä. Ja eräs toinen merkittävä ero on se, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat yleis luontoisia. Tämä ei koskaan ainoastaan kehittyviä maita, mutta vuosituhat tavoitteet on, siinä on sellainen tilanne, että kehittyvät maat saavat kehitysavun kautta kehittyviltä mailta apua, jotta voidaan keskittyä vuosituhattavoitteisiin. Mutta kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät kaikkiin maihin, jotka ovat mukana tässä hankkeessa, kuten mainitsenkin jo. Meillä on luku sivulla 90. Tässä on tämä luku 4, se on hieman monimutkainen, mutta visuaalisesti tämä kertoo hyvin selkeästi sivun 19, että minkä tyyppistä, minkä tyyppistä indikaattoreista on kerätty tietoja. Ja täydellisessä tilanteessa kaikki nämä viivat olisivat vihreitä, meillä olisi riittävästi tietoa koskien kutakin kestävän kehityksen tavoitetta, mutta kuten näette, valtaosassa tapauksista näitä tietoja ei ole olemassa. Tämän tyyppistä tietoa ei siis vielä kerätä. Ja tämä liittyy keskusteluun koskien kolmea, erä, kolmea eri osa-aluetta, onko tieto vahvalaatuista, keskivahvalaatuista tai heikkolaatuista. Ja tässä on erittäin pitkä tie kuljettavana kehittyvillä mailla, äh, keskitulotason mailla ja kehittyneillä mailla. Ja sen suhteen, että kuinka hyvin päästään työskentelemään näiden indikaattoreiden avulla, joista on päätetty. Tietovallankumouksesta ja sen potentiaalista on puhuttu paljon, varsinkin mitä tulee niin kutsutun big dataan, on tahto parantaa olemassa olevaa tietoa. Väestölaskentoja tehdään useammin nopeammin, tietoja analysoidaan nopeammin, kyselyitä kerätään ei paperille, vaan digitaalivälineillä ja ne, nämä tiedot välitetään eteenpäin välittömästi ja tiedot lasketaan välittömästi on erittäin paljon mahdollisuuksia, jotka mahdollistavat kehittymisen, parempaa tietoa, kehittyneempi tiedonkeru parempi analyysi, parempi pohja seurannalle ja politiikalle. Lisäksi on mahdollista tehdä yhdistelmä erilaisista tietotyypeistä, mutta tämä vaatii uudet puitteet, joita standardoidaan tiedonkeruuta ja sen hallinnointia. Ja tämä, nämä puitteet eivät ole vielä olemassa. On tärkeää, että on puitteet, jotta suojellaan yksilöitä tietojen väärinkäytiltä, jotta puitteita, jotta vahvistetaan analyysejä, jotta ei synny vääristymiä. On merkittäviä ongelmia merkit- ja Big Dataan liittyen on tehtävä paljon enemmän työtä yksityisen sektorin kanssa Yksityinen sektori on erittäin pitkälle kehittynyt big datan keräämisen suhteen, mutta kumppanuudet hallitusten, tilastokeskusten kanssa sen suhteen, miten näitä tietoja käytetään tehokkaasti, niin tätä osa ei ole vielä kehitetty eteenpäin. Meidän asiakirjassa katsotaan myös näkymättömyyden haasteita, nämä kadonneet miljoonat. Minä puhuin kasteista mutta paljon sanan ollut, ollut kastit, mutta näistä ei ole tietoja. Ei ollut tietoa siitä, miten eri sosiaaliryhmät kokevat kehittymisen. Ja lisäksi tämä koskee muun muassa paimentolaisia tietyillä osa-alueilla, vaikkapa Etiopiassa. Siellä ei ole etnisyyksien perusteella jaoteltu ihmisiä väestönlaskennoissa. Nämä kadonneet miljoonat, niin kuin heitä kutsutaan. Ja sitten tämä ikään kuin tilivelvollisuus, seuranta on tärkeä osa sitä. Tässä halutaan mitata myös poliittista tahtoa tietoisesti ja epätietoisesti tietyissä kulttuureissa, hallintokulttuureissa. Ei olla halukkaita keräämään tietoja, varsinkaan käyttämään tietoja, koska tämä avaa uuden tilivelvollisuuden muodon. Tämä liittyy siihen vaikkapa, että miten paikallishallintoa viedään eteenpäin eri apurahan avulla. Tämä on hyvin ristiriitainen riitansa alue ja tämä on kenties ollut hidastamassa puitteiden luomista, jotta voidaan suorittaa kunnon seurantaa kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen. On tiettyjä osa-alueita, joissa olemme sitä mieltä, että EUlla on tiettyjä etulyöntiasemassa ja se voisi tukea kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaa. Tämä liittyy kehittyvien, kehittyviin kumppanuusmaihin, mutta myös tähän kestävän kehityksen tavoitteiden luonteeseen. Tietojen eriyttäminen eri maiden kesken ei katsota näitä perussuoritusindikaattoreita, vaan katsotaan, mitä tämä tietty asia tarkoittaa eri sosiaaliryhmille, naisille ja talousaseman perusteella. Se, että olisi enemmän eri näkökulmia siihen, miten kestävän kehityksen tavoitteita on saavutettu. Ja EUlla on verrattain vahva asema siinä, että siirrytään pois väestönlaskenta- ja kyselytiedoista hallinnollisiin tietoihin. Eli se, että luodaan tällaisia tietovirtoja. Se, mitä voidaan ainakin saavuttaa lyhyellä aikavälillä, on eroisa välillä, mitä voidaan saavuttaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, mutta on katsottava näitä meren jaksoja ja kuinka näiden kanssa edetään. Lisäksi on tarve se, että jaksotetaan investointeja. Kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita ei voida saavuttaa samassa tahdissa. Olisi tärkeää jaksottaa tuki tietyille osa-alueille, missä halutaan lisätä valmiuksia sille, että luodaan kansallisia tietoja ja analysoidaan niitä. Ne olisi jaksotettava tietyille osa-alueille, niille osa-alueille, joissa voidaan saavuttaa kaikkein eniten. Ja näistä puhuttiin nimenomaan näissä prioriteeteissa. Lisäksi puhuimme mahdollisuudesta sen suhteen, että autetaan seuraamaan globaaleja rahavirtoja. Kansainvälinen kehitysapu ei tule olemaan tärkeän avun lähde kehittyville maille, ja se, että seurataan yksityisiä filantropisia rahavirtoja, niin se voisi olla tärkeä osa-alue, joka vahvistaa tiedon virtaamista ja se mahdollistaa myös kehittyvissä maissa sen, että veroviranomaiset muun muassa voivat paremmin seurata rahavirtoja. Lisäksi tämä tietokuilu ei ainoastaan tiedon olemassaolo, vaan se, että on pääsy tietoihin. Tämä on tärkeä osa-alue. Pääsy internettiin ja digitaaliseen tietoon niin yleistyy erittäin nopeasti, mutta se yleistyy nopeammin toisaalla, toisessa paikassa kuin toisella on mahdollisuus, että jotkut jäävät jälkeen. Tämä tilivelvollisuus, tieto siitä, miten varoja käytetään, miten koulutuskriteerejä kokevat investointien vaikutuksen ja niin edelleen. Lisäksi me osoitimme tämän, tämän, tämän mahdollisuuden, että käytetään tarkistusmekanismia vuodelle 2030 siten, että olisi vahva alueellin osallistumis mittari. Tämä voisi olla tärkeä tekijä tällä osa-alueella. Ja lisäksi toimme esiin sen, että on tärkeää keskittyä ihmisoikeuksiin, yksityisyyteen, tiedonkerron suhteen siten, että tämän on oltava mukana tieto seuranta työskentelyssä. Meillä on myös erityisiä suosituksia, mutta tässä ikään kuin ollaan luonnostelemassa näitä puitteita koskien niitä asioita, joihin olisi hyvä puuttua näin yleisenä havaintona, kun valmistelemme asiakirjaa. Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. Valiokunnassa on keskusteltu paljon juuri tästä tiedon käsittelyasiasta. asiasta sukupuoliulottuvuus on meille tärkeä. Eli jos halutaan huolehtia siitä, että kukaan ei jää jälkeen, on voitava mitata, ei ainoastaan keskiarvoja, koska silloin epätasa-arvoisuus jää huomiotta. Eli tämä oli hyödyllistä tietoa meillä. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö tuli Heili Hautalta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mielenkiintoista tutkimuksesta. Toivottavasti se auttaa meitä täytäntöön panevaan kestävän kehityksen tavoitteita Euroopan unionissa, aivan erityisesti tässä valiokunnassa. Minulla olisi muutama kysymys. Voimmeko ottaa oppia siitä, miten tietoa, dataa käytetään silloin, kun näistä kestävän kehityksen tavoitteista varsinaisesti neuvoteltiin? Tietääkseni kyseessä oli suurin koskaan toteutettu kuuleminen YK puitteissa – Uskon, että tällä saattaisi olla jonkinlaisia vaikutuksia ja seurauksia sen suhteen, miten näitä tavoitteita toteutetaan. Teillä on myös näkemys tiedonkäytöstä uudella tavalla. Sekin olisi hyödyllistä kuulla. Toiseksi täytäntöön paanoon ydinkysymykset eivät tietenkään löydy varsinaisista tavoitteista, vaan kyse on siitä tavasta, jolla toimielimet työstävät tätä täytäntöönpanon vaihetta. Kyse on pikemminkin siitä, miten instituutioita voidaan ohjeistaa, jotta ne tekisivät työtään ikään kuin kattavammin, taikka eri sektorit paremmin huomioiden näin myös tulokset voisivat olla toisen tyyppisiä ja tietoa käytettäisiin uudella tavalla hyödyksi. Täytäntöönpano näin ollen on siis todella keskeistä ja sitäkin kautta voimme tutkia, miten tietoa käytetään. Kiitos. Haluatteko suoraan vastata? Olkaa hyvä. <coughs> Yes, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Vähän vaikea oli kuulla, mutta käsittääkseni ymmärsin nuo pari kysymystä. Ensimmäinen liittyi siihen, että konsultointiprosessi oli hyvin laaja tässä takana, mutta miten päästään tästä laajasta kuulemisesta itse täytäntöönpanon vaiheeseen, eikö niin? Ymmärsinkö oikein? Tuo on hyvin suuri ja tärkeä kysymys. Me teemme useamman ehdotuksen tässä tekstissämme mutta jos menen vähän pidemmälle, minusta tuntuu, että tässä pitää voida nähdä, mikä on realistista lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä monissa maissa. Olisi mukavaa, ja tämä ehkä liittyy vähän toiseenkin kysymykseenne, olisi hyvä, jos eri ministeriöt saataisiin yhteistyöhön – esimerkiksi kansallisen tilastokeskuksen tai vastaavan tahon kanssa kyseisessä maassa. Ja saada yhteen kansalaisjärjestön kanssa jotenkin kattavammin, holistisemmin, jotta tietoa kerättäisiin kattavammin ja täydennettäisiin erityyppistä tietoa. Ja kuten mainittiin, myös tulisi saada yksityinen sektori mukaan. Mutta lyhyemmällä aikavälillä ehdottaisin, olisin sitä mieltä, että Tuo saattaa olla vähän epärealistista. Tuohon ehkä päästä ihan heti. Uskoakseni lyhyemmällä aikavälillä on kyse lähinnä siitä, että parannetaan olemassa olevan tämän nyt jo kerättävän tiedon käytön tehokkuutta esimerkiksi sosiaaliturvan alalla koulutuksen terveyden. Ja toiseksi keskityttäisiin useampaan keskeiseen alaan, jolla on hyvin vähän tietoa. Ajattelen tässä lähinnä ympäristöä, ehkä talouskasvua, myös maan käyttöä, luonnon resurssien käyttöä. Ei ehkä niin, että pyritään kaikki indikaattorit ottamaan huomioon jokaisen kestävän kehityksen tavoitteen osalta. Ajattelen tässä kehitysmaita lähinnä, jossa kapasiteetteja ei ole niin paljon. Mutta uskoakseni lyhyemmällä aikavälilläkin tulee vahvistaa sitä, mitä on jo tehty ja keskittyä pariin kolmeen keskeisimpään alaan, jolla on hyvin, hyvin vähän tietoa. Se luultavasti saisi liikkeelle sellaisen mahdollisuuden, että maassa, kyseessä maassa kehittyy kapasiteettia – Samoin kumppanuuksia voitaisiin hyödyntää paremmin ja samalla vahvistaa kehitysavun käyttöä, jota EU-maista tulee yksittäisistä EUn jäsenvaltioista ja komission kautta. Me voitaisiin saada aikaan muutoksia, joita me pidämme tärkeinä, jotka voisivat kehittyä vuoteen 2019. Me pidämme asiakirjassamme sitä lyhyen aikavälin tavoitteena. En tiedä, vastasiko tämä kysymyksenne. Kysymyksenne taustalla on paljon enemmänkin, ymmärrän sen. Yeah, okay. I'm gonna... Selvä. Tiedän, että komissio on täällä edustettuna. Annan teille pian puheenvuoron, mutta äsken kuulun jälkeen en tiedä, pystyykö komissio kertomaan meille, mitä komissio tekee koordinoidakseen tilastotieteilijöiden toimijoita. En ole varma, onko Statin edustaja täällä. Eli miten EU koordinoi omaa työtään tällä hetkellä ja onko DEMCO-pääosastolla jotain suunnitelmia siitä, miten tuettaisiin kehitysmaita tässä tiedon keräämiskapasiteetin lisäämisessä. Tiedon kerääminen on kallista ja aika vievää. Eli näinkö komissio tukee näitä aloitteita? Norbert Noisa on seuraava puhuja. Norbert. Niin, kiitos paljon, professori Webster. Okay. Ihr Vortrag hat äh, noch... Alustukseni osoitti vielä selkeästi sen, että tietojen kerääminen on hyvin rajallista. Totta kai tämä on ongelma, jota meidän on työstettävä. Te puhuitte siitä, että on olemassa – vankempaa ja vähemmän vankkaa tietopohjaa, mutta joka tapauksessa tiedon pitää olla riittävää, jotta tärkeät aikaansaannokset, ajatellaan vaikka energian, koulutuksen, puhtaan veden saamista. Nämä ovat tärkeitä aloja. Käytännössä kai vähemmän ollaan riippuvaisia siitä, että tiedojen on oltava aivan sataprosenttisen täsmällisiä, vaan trendit ovat tässä tärkeitä – joten voitaisiin pyrkiä esittämään myös trendejä, jotta tavoitteisiin päästään. Valiokuntana ja Euroopan parlamenttina meidän tulisi pohtia sitä, miten tietoja käytetään. Ja miten arvioidaan sitä, mitä vuosittain tapahtuu tai jää tapahtumatta. Ja tässä mielestäni me kehitysvaliokuntana – olemme erityisen haasteen edessä, mutta tämä koskee muitakin valiokuntia. Jos ajatellaan alueiden välisiä eroja Euroopassa regivaliokunnan pitäisi tulla esiin. Ja kun epätasa-arvosta puhutaan, niin naisten oikeuksien valiokunnan työn pitäisi tulla erityisesti esiin. Entä ympäristöongelmat? Silloinhan vastaava valiokunta olisi ympäristövaliokunta. Ja tämä kaikki ei toteudu vielä oikein Euroopan parlamentissa. Yhä edelleen on sellainen vanhahtava kehitys, ajatus, että kehityskysymyksistä vastaa kehitysvaliokunta. Nyt kestävän kehityksen tavoitteiden koko filosofia on paljon laajempi ja siksi tarvitaan strategia, joka vetää mukaan nämä muut politiikan alat. Ehkä komissio voisi myös ottaa kantaa tähän minun ajatukseeni. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Eikö minä voisin esittää kysymyksen? Tiedosta on pulaa. Tuo kartta, vihreä väri, sillä onko tietoa ja sitten muut värit. Kuinkahan pitkän tässä menee tämän asian korjaamiseen, vedosaamiseen? Onko tässä vaarana, että kaikki tilastotieto pyritään keräämään Eli tavallaan, että odotetaan tiedon keräämisen kanssa kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa. Eli tiedot pitäisi kerätä ajoissa. Eli miten todennäköistä on, että tämä kaikki tieto saadaan kerättyä erityisesti siis kehitysmaissa. Annan teille käyttää puheenvuoron ja sitten puheenvuoron saa komissio. Ähm, <clears throat> First, um, I, th I think the issue... Ensinnäkin kysymys, jonka nostitte esille, on hyvin tärkeä. Kyse on standardoinnista. Toisaalta tietyillä tiedonkeruun aloilla olemme saaneet paljon aikaiseksi. Ja meillä on yhteinen näkemys siitä, mitä mittaamme käsitteellisellä tasolla ja toisaalta myös metodista vallitsee yksimielisyys. Tämä näkyy myös siinä työssä, jota tällä hetkellä tehdään asiantuntijaneuvontaryhmässä. Maaliskuussa, kun raportoimme tästä asiakirjasta, niin havaitsimme, että aika monet indikaattorit olivat, tässä on kolme indikaattoreita. Meillä ei ollut silloin metodologista yksimielisyyttä, tietoa oli varsin vähän. Syyskuussa sama neuvoa antava ryhmä, joka neuvoo YK pääsihteeriä, kävi uudemman kerran indikaattorit lävitse ja havaitsimme, että yksimielisyyttä indikaattoreista on nyt enemmän ja siitä, mitä näihin indikaattoreihin sisältyisi. Eli nyt ollaan siirrytty jo lähemmäksi tasoa yksi. Kun katsotaan esimerkiksi köyhyyteen liittyviä tietoja, niin näitä tietoja voidaan käsitellä hyvin monella tavalla. Johtopäätökset ovat sitten aivan erilaisia ja ne johtavat aivan erilaisiin politiikkasuosituksiin. Tätä ei voida saada aikaiseksi kädenkäänteessä yhdessä vuodessa, vaan tämä vaatii syvällistä pohdintaa, jotta päästään yhteiseen näkemykseen. Eihän tätä voida ulkopäin äh, päättää, vaan nimenomaan täytyy olla jonkinlaista itseohjautuvuutta. Hallitukset täytyy saada mukaan niin, että ne tukevat standardoidumman lähestymistavan kehittämistä niin, että huomioidaan esimerkiksi eh, kansalliset tiedonkeruu tilastot ja menetelmät ja niin edelleen. Tämäkin liittyy esittämäni kysymykseen. Kyllä tämä aikaa vie. En halua olla pessimisti, mutta en usko, että tämä vuoteen 2030 mennessä vielä onnistuisi. Toisaalta taas uskon, että olemme päässeet jo aika lailla pitkälle, kun ajatellaan systemaattista tiedonkeruuta. Tästä pääsenkin toiseen kommenttiin. Eli yksi seikka on, miten siirrymme tällaisesta siiloajattelusta. Meidän on siis ajateltava vastuullisuutta tässä yhteydessä. Olen samaa mieltä sen kanssa, mitä esititte. Ehkä tiedon keräämisen ja valvomisen monitorointi kestävän kehityksen tavoitteiden osalta ei liity ainoastaan kehitysmaihin. Ehkä tämä on laajempi, globaalimpi kysymys, ei ainoastaan paikallinen. Eli ajatellen vaikka kauppapolitiikan vaikutusta tai ympäristöpolitiikan vaikutusta, luonnon resurssien hallinnointia ja niin edelleen. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Monella tapaa pitää päästä eroon tuosta siiloajattelusta, ettei pidetä näitä kaikkia asioita erillisinä toisistaan yksittäisissä siiloissa. Ehkä tämä tarkoittaa sitä, että asia monimutkaistuu, mutta laatu ja potentiaali, jos halutaan muutosta saada aikaan, varmasti kasvaisi, jos siiloista päästäisiin eroon. Kiitos oikein paljon. Muita kysymyksiä ei ole, mutta komission edustaja. Jota... Tsyk. Entä Eurostat, onko täällä ketään? Ei te vain täällä. En tiedä. e, e, En halua nyt asettaa teitä hankalaan asemaan, kun emme varoittaneet teitä, mutta voisittekohan päivittää myöskin korkean tason poliittisen foorumin heinäkuisen kokouksen asioista. Jos tämä ei kuulu teidän kontollenne, niin ei, ei hätää, mutta jos teillä on jotain tietoa, niin siitä olisi meille hyötyä. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you very much. Um, Kiitos oikein paljon. Täällä on kyllä mikrofoniongelma. On vaikea kuulla teidän puhetta ja päinvastoin. Voisimmeko pyytää teknikkoja muuten käyttäkää ihan originaaliakin varten kuulokkeita. Pyritään saamaan volyymiä. Jos valitsette nollakanavan, pystytte kuuntelemaan sitten täältä suoraan, koska täällä on kyllä vain ei kainalaatu. Uh, louder maybe? Yritä myös puhua kovempaa mahdollisesti. Olen ähm, komissiolta työskentelen äh, tietojen ja indikaattoreiden parissa. Mitä tulee tietovallankumoukseen, voisin kenties kertoa, mitä komissiossa DEFCO-pääosasto tekee. Olen yhteydessä Eurostatin kollegoihin tiivisti. He eivät ole valitettavasti täällä, mutta he työskentelevät heidän kanssaan yhdessä tiedon ja indikaattoreiden parissa. Mikäli teillä on kysymyksiä, niin voin sitten hankkia tarvittaessa tietoja ja lähettää teille kirjallisesti vastauksia. Mitä tietoihin tulee, niin äh, DEFCO-pääosastossa ollaan sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeää. Ja tämä on 2030 tavoitteissa tuotu esiin. Meillä on, on työskentelemme tietojen mittausten ja seurannan suhteen. Me olemme aina korostaneet tietojen tärkeyttä ja varsinkin avoimen käsitellyn luotettavan tiedon tärkeyttä. On erittäin hyvä, että tämä on mukana Addis Abeba toimintaohjelmassa. Ja me lisäksi olemme heijastaneet tämän mukaan tähän konsensusarviointiin Komissio on siis vahvasti käsitellyt tätä aihetta yhdessä Eurostatin kanssa. Tämä seuranta mitoisia laskenta- ja seurantaryhmässä me käsittelemme tätä, ja mitä indikaattoreihin tulee, niin tämä liittyy myös toimielinten välisiin yhteyksiin ja sitä, miten me voimme koordinoida tätä yhteistyötä. Me on yhteistyössä. Me koordinoimme Eurostatin ja myös jäsenvaltioiden kanssa. Me pyrimme työskentelemään toimielinten välillä. Me kyllä pidämme ääntä. Me keräämme näitä tietoja ja lähetämme sitten toimintavälisellä asiantuntijaryhmällä muun muassa. Me olemme varsin tietoisia näistä eri tietolohkoista, jotka esittelivät nämä kolme tietolajia. Meillä on tietoja syyskuulta ja lisäksi olemme tyytyväisiä, että on tämä oma virasto, joka tulee huolehtimaan näistä indikaattoreista, jotta saadaan kurottua umpeen näitä tietoaukkoja. Suuri ero näiden kestävän kehityksen tavoitteiden välillä ja vuositavoitteiden välillä on se, että se, että ohitettiin eri tilastokeskukset ja jäsenvaltiot. YK on elimet johtivat tätä prosessia vuosituhattavoitteissa, ja tämä vei siihen, että ikään kuin ohitettiin se, mitä tietyissä valtioissa tapahtuu. Eli meillä oli erilaisia tietoja liittyen, liittyen kehittyvään maahan jäsenvaltiolta ja YKlta. Tämä on haaste, jonka me pyrimme nyt voittamaan, kun suunnittelemme indikaattoreita nyt tietovallan kumuksen aikana. Tämä on erittäin ja se, mikä on nyt tärkeä, kenties tärkeä politiikan viesti, joka olisi hyvä nostaa esiin kertomuksessanne, on, on se, että ja tiedot ovat erittäin tärkeä ja me haluaisimme myös elämään liittyviä tilastoja koskien kehittyviä maita, sillä jopa 50 miljoonaa lasta syntyy ja heitä ei rekisteröidä. Tämä liittyy syntymätodistuksiin. Tämä on hyvin suoraviivainen tilastointiin liittyvä tekijä. Tämä liittyy ennen kaikkea tähän hallinnolliseen työhön. Tämä olisi mahdollisuus korjata tämä epäkohta. Vuosituhattavoitteissa saatiin selville, selville se, että on paljon mitä voidaan tehdä, mutta ympäristö ja muut tavoitteet niin ovat tärkeitä ja katsomme juuri, miten tietoja voidaan kerätä näihin liittyen. Me olemme yhtä mieltä tietovallankumouksesta liittyen Big Dataan ja Euroopan tasolla. Eurostat voisi antaa enemmän tietoja tähän liittyen mutta tiedän, että Euroopan tasolla pyritään käyttämään tätä big Data hyväksi. Lisäksi me pyrimme rohkaisemaan kumppaneitamme yhteensovittamaan big dataan liittyviä mahdollisuuksia, mutta meidän on kuitenkin tiedostettava, että tämä on monimutkainen aihe. Tässä on yksityiseen liittyviä ulottuvuuksia. Tämä ei ole mikään suoraviivainen prosessi. Tässä on paljon haasteita, esteitä. Ja meidän on varmistettava, että paikalliset tilastokeskukset jäsenvaltiot johtavat tätä prosessia eteenpäin. Me rohkaisemme kumppanuuksiimme kumppanuuksiin, mutta äh, kun tehdään kumppanuuksia yhtiön kanssa, niin tätä yhteistä työtä on kunnioitettava. Ei ole mahdollista, että yksityinen sektori on tässä johtoroolissa. Äh, tämä on erittäin tärkeä asia ja tämä on ihan DEFCON virallinen kanta metodologioista. Tämä on tärkeä asia, niitä on yhteensovitettava eri jäsenvaltioiden välille useilla eri tasoilla. Tämä me opimme tavoitteista, Joskus jäsenvaltiot käyttävät erilaisia metodologioita kuin YK on eri elimet, ja tässä oli ongelmia tietojen kanssa ja niiden yhteensovittamisen kanssa. Ja tilastotuki meillä on me olemme antaneet tilastotukia kehittyvissä maissa pitkään ja tulemme tätä jatkamaan budje, eh, tämän budjetin tukiohjelmissamme tuomme tilastointia. tämän osa eh, eri hankkeissa. Tämä saattaa olla erillinen hanke tai tämä saattaa liittyä muuhun hankkeeseen. Meillä on afrikkalainen hanke. Me tuemme afrikkalaista tilastojärjestelmää työskentely yhdessä Afrikan unionin kanssa. Me autamme perustamaan afrikkalaisen tilastoinstituutin. Tämä on suuri hanke. Me työskentelemme yhdessä Eurostatin kanssa. Tässä kokonaisvaltainen lähestyminen tähän ongelmaan. Ja mitä tulee tähän tietojen erittämiseen, niin me työskentelemme myös toimijoiden välisen asiantuntijaryhmän kanssa. Ja me todellakin rohkaisamme tähän. Me olemme tyytyväisiä siitä, että luotiin erillinen työryhmä maaliskuussa siihen, että näitä tietoja voidaan erittää jaksottaa paremmin. Me olemme mukana tässä työskentelyssä. Me olemme sillä mieltä, että mikäli halutaan saavuttaa 2030 tavoitteet, niin meidän on todellakin saatava yritettyä näitä tietoja tehokkaasti. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä hyvin kattavasta vastauksesta. Oliko teillä vielä lisättävää? Sanoisin vain, että oli oikein hyvä kuulla kaikki nämä vaiheet. Lisäisin vielä yhden ulottuvuuden me olemme samaa mieltä siitä, että kansallista tilastokapasiteettia tulee vahvistaa, miten se sitten kehitysmaissa järjestetäänkin. Yksi tärkeimmistä haasteista on viedä tämä myös valtiotasoa alemmalle tasolle, paikallishallinnon tasolle. Mainitsitte juuri rekisteröintikapasiteetin. Kyseessähän on suurimmassa osassa maita käytössä oleva kapasiteetti, kun rekisteröidään tapahtumia, mutta se ei ole systemaattista, satunnaista. Välttämättä uutta teknologiaa ei tässä tiedonkeruussa käytetä. Ja resurssit ovat varsin niukat. Paikallistason tiedonkeruun välisen ja kansallisen tason väliset yhteydet ovat hyvin heikkoja kaikissa heikon tulotason maissa. Mainitsitte suositukset jotka ovat tässä asiakirjassa. Ja olemme sataprosenttisesti samaa mieltä siitä, mitä totesitte. Kiitos oikein paljon. Tilastot usein kuulostaa hyvin kuivalta aiheelta, kun siitä puhutaan. Mutta voidaan ainoastaan laskea rekisteröidyt lapset, mikäli... Eli tämä on erittäin tärkeää työtä, olen erittäin tyytyväinen, että te tuota Afrikan unionia, jotta voidaan paremmin kerätä tietoja. Minä haluaisin valiokunnallemme sanoa, että David Navao on tulossa tapaamaan meitä kenties marraskuussa. Hän edustaa YK ja työskentelee nimenomaan näiden äh, keston kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon suhteen. Hän on meille aiemmin kertonut tämän tärkeydestä. Ja me jatkamme tämän työn seurata. Kiitos paljon Websterille ja kiitos paljon myös komissiolle näistä tiedoista. Okay, we can move on now then to... Näin voimme siirtyä esityslistalle kohtaan seitsemän. Auhenna Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevan vuosikertomus. Tämän vuoden huhtikuussa tehtiin muutos parlamentin sääntöihin 54 säännön kautta Ekon ja budjettivaliokunta saivat mahdollisuuden esittää vuosikertomuksen EIPn toimista. Ekon ja budjettivaliokunta odotellen esittävät vuosikertomusta ja meidän valiokuntamme on totta kai tärkeää seurata EIPn toimintaa. Kaikki, jotka ovat käyneet valtuuskuntamatkoilla kumppanuusmaissamme kehitysmaailmassa, tietävät, että EIPn merkitys lisääntyy EUn ohjelmissa. Siksi Euroopan investointipankilla on erityinen rooli uudessa ulkoisen investointien paketissa – Meillä on esittelijämme tai valmistelijamme vähän Lopke, saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Chair. And excuse me please for not... Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, en ollut viimeksi paikalla, kun tätä oli tarkoitus esitellä. Lausunto, jota esittelen, suhtautuu myönteisesti Euroopan investointipankin työhön ajatellen kestävän kehityksen politiikkaa koska on hyvä, että EUn tuki sekoitetaan EIPn lainoittamiseen, että saadaan parempaa tehokkuutta. Varmasti näin aiheita autetaan köyhyyden poistamisessa ja voidaan erityisesti parantaa infrastruktuuria, kehitellä yksityistä sektoria – alueellista integraatiota ja vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Kolme keskeistä kritiikin kohtaa tai ehkä ehdotuksia, parannusehdotuksia minulla on tässä lausunnossa. Haluaisin keskittyä nyt niihin erityisesti. Ensimmäinen on mikroluottojen asema EIPn kertomuksesta nähdään, että tällaiset mikroluotot ovat erityisen tehokkaita – EIPen toiminnassa. Selkeästi työpaikkojen ylläpitämisessä ja lisäämisen naisten työllistymistä. Tämä on tehokkaampaa kuin muut toimet, joiden kautta tuetaan pk-yrityksiä tai midcap yrityksiä Mikroluotot luovat kuitenkin hyvin pienen osuuden EIPn lainoja lähinnä menevät AKT-alueelle. Siksi, että mikroluotot vaikuttavat niin tehokkaalta, kuten tästä kertomuksesta nähdään, minä vetoisin siihen, että enemmän varoja käytettäisiin juuri mikrorahoitukseen kaikissa kehitysmaissa ja ainoastaan AKT-alueella. Toinen kohta on EIPn puitteet, joilla mitataan tuloksia. Hyvä asia kaiken kaikkiaan näin. Avoimuus ja seurattavuus lisääntyvät. Kuitenkin puitteet on rajattu nyt arviointiin, jotta voitaisiin lisätä avoimuutta ja tilivelvollisuutta lisäksi – haluaisin avointa arviota monista hankkeista, jotka ovat kattaneet kaikki vaiheet ja saadaan REM-arviointi asiantuntijoilta. Tämä arvio pitäisi sitten esittää Euroopan parlamentille. Oli myöskin sitä mieltä, että olisi tärkeää parantaa arvioiden laatua ja estää se, että raportoidaan ainoastaan, miten paljon työpaikkoja on ylläpidetty, niin ettei suosittaisi suurempia yrityksiä, vaan ajateltaisiin myös, miten paljon työpaikkoja on luotu. Ja viimeinen sen, jonka haluaisin mainita, on se, että EIP-arviossa ei puhuta järjestämättömistä eip lainoista. Tämä asia pitäisi muuttaa niin, että annettaisiin vuosittainen kertomus siitä, mm, mitä on näille lainoille on tapahtunut vuoden aikana ja tapahtuu tulevaisuudessa. Kiitos paljon. Kiitos. Norbert Neusel ja Heidi Hautala. Norbert. Um, on behalf... Kiitos paljon Fransulikan puolesta. Haluaisin tuoda esille hänen kiinnostuksensa tähän aiheeseen ja siihen, miten investointien varojen tehokkuutta voitaisiin parantaa, kun ajattelemme investointipankin tekemiä päätöksiä. Toiminnassa tarvitaan avoimuutta ja pitää keskittyä korkeatasoisiin hankkeisiin, kun arvioidaan niiden tehokkuutta. Investointipankilla on myös AKT-alueella kehitystavoitteita ja se toimii oman lainamekanismin mandaatin pohjalta. On hyvin tärkeää, että investointipankkia pyydetään keskittämään toimensa sellaisiin toimiin, jotka vaikuttavat myönteisesti YK on kestävän kehityksen tavoitteiden täyttymiseen. Investointipankin tulisi keskittyä myös ihmisoikeusvaikutuksiin ja hanketasolla varmistaa myös vastuullisuus. Tämä on tarpeellista, jotta voidaan varmistaa, että politiikkaoperaatiot ovat EUn strategisten puitteiden ja ihmisoikeussitoumusten mukaisia. Täytyy muistaa myös perusoikeuskirja. Investointipankin tulisi muistaa myös ennakkoluvat silloin, kun kyse on luonnonvarojen ja maa-alueiden osalta tehtävistä investoinneista. Joulukuussa 2015 hyväksyimme ilmast- ilmastostrategian. Myös tämä liittyy investointipankin hankkeisiin. Ja siellä täytyy muistaa 35 prosentin investointitavoitteet vuoteen 2020 mennessä. Investointipankin on varmistettava, että kaikkea tätä tuetaan vankoilla tukiehdoilla, jossa huomioidaan myös ilmastonäkökulmat. Kaikki tämä on sisällytettävä EUn velvoitteisiin EUn ulkopuolella. Täytyy varmistaa, että EUn varoja ei investoida kolmansissa maissa sellaisiin instituutioihin, jotka eivät noudata kansainvälisiä veroavoimuusvaatimuksia. Olemme komission kanssa samaa mieltä siitä, että investointipankin on mentävä pidemmälle kuin vain tyydyttävä olemassa oleviin avoimuusvaatimuksiin veroasioissa. Sen takia vetoamme investointipankkiin, jotta se ottaa, äh, ottaa käyttöön vuonna 2017 vastuullisen veropolitiikan. Ja tässä tulisi lähteä liikkeelle yhteistyöstä komission kanssa. Kiitos Norbert ja kiitos näistä ajatuksista Heidi. Thank you. Kiitos. Olen erittäin kiitollinen niin ikään tästä lausuntoluonnoksesta, jonka Luke on antanut eteenpäin. Ja Norbert Noiser mainitsi Fortolichen nimissä monta tärkeää huomiota. Voin moniin yhtyä. Nostaisin joitain asioita kuitenkin esille. Meidän on työskentelyä tiivissä yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa, koska tällä tulee olemaan tärkeä rooli ulkoisessa investointisuunnitelmassa, josta keskustelemme myöhemmin kokouksissa tällä viikolla. Omalta osaltamme meidän on katsottava, että Euroopan investointipankki on todellakin kykeneväinen – panemaan täytäntöön ja rahoittamaan erittäin korkean luokan korkealaatuisia hankkeita, joilla on vaikutus kehitykseen. Ja tämä, on, tämä näillä, mm, avoimuus on ollut ongelma tähänkin asti, mutta nyt on oltava entistä avoimempi ja toimittava vastuullisemmin sosiaaliset ja ympäristöstandardit, ihmisoikeusstandardit ovat olleet Euroopan investointipankissa käsiteltävänä. Olisi hyvä tiedä, miten tämä työ on nyt saatettu loppuun. Euroopan investointipankki on luomassa myös sukupuolistrategiaa ja kollega Luke kiinnitti tähän huomiota. Varsinkin mikrorahoituksen osalta EIP on edistänyt naisten työpaikkoja vielä enemmän kuin mitä se on vienyt eteenpäin miesten työllistymistä. Ja tämä on mielestäni perusteltua ottaen huomioon, mikä on sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten oikeuksien ongelma miltei kaikissa maissa, joiden parissa EIP työskentelee. Vielä muutama asia olisi hyödyllistä tietää työskenteleekö EIP sen puolesta, että se ei käyttäisi hiilipohjaisia, tukisi hiilipohjaisia hankkeita niin paljon kolmansissa maissa nyt, kun EU on ratifioinut Pariisin ilmastonmuutossopimuksen ja olen melko lailla yhtä mieltä std ryhmän kanssa koskien yhteistyötä tällaisiin välikäsiin, joilla on erittäin huono maine vero, vero, verotuksen avoimuuden kanssa, ja tässä nämä tahot ovat jopa mahdollisesti auttaneet veronkierrossa. Mutta olen yhtä mieltä tämän lausunnon kanssa, että on tärkeää, että me keskustelemme tiivimmin EIPn kanssa. Kiitos. Taisin kutsua ehkä valiokuntaan. Niin anteeksi, jos kuuluu vähän huonosti. Pitää puhua vähän kovemmalla äänellä. En tiedä, kuulevatko tulkit liian hyvin. Eivät vaan ihan sopivasti. Voisikohan tekniikko taas säätää mikrofonien olimia tänne saliin? Nyt unohdin, mitä olin sanomassa. Niin voisimme ehkä kutsua Eipen paikan päälle. On ihan totta, että asiat ovat muuttuneet epämahdollisissa neuvoston kokouksissa ovat usein mukana, koska ovat niin mukana näissä ulkoisissa suunnitelmissa. Toivomme, että voimme yksityiskohtaisesti keskustella uudesta suunnitelmasta joskus tämän syksyn aikana. Kyllä pitäisi olla läheisemmässä yhteistyössä. Ei pehen varmasti. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Nyt tämä tuju paremmin. Kiitos oikein paljon teknikoille. Edustaja Seafos, Defko, pääosastolta. Seafos, ehkä. Ja rajoituspääosastolta myös. En tiedä, puhuuko yksi ja sama henkilö. Tässä ei ole nimeä. Teille Seafos. Thank you, Chair. Uh, with... Kiitos puheenjohtaja. Kiitämme parlamenttia tästä mietinnöstä ja lausunnosta. Tämä seikka koskee totta kai enemmänkin investointipankkia. Voimme vain oikeastaan yhtyä siihen, mitä mietinnössä todetaan. On korostettava sitä, kuinka tärkeää on varmistaa tehokkaampi työ, jotta kestävän kehityksen tavoitteisiin todella päästään. Meidän tulisi päästä myös köyhden poistamistavoitteisiin. Niin, että mahdollisimman monet ihmiset voisivat tästä tavoitteen täyttymisestä hyötyä. Tähän ei juurikaan ole muuta lisättävää. Investointipankilla on aivan keskeinen rooli, kun ajattelemme investointisuunnitelman täytäntöönpanoa. Siitähän keskustellaan erikseen parlamentin kanssa erityisessä istunnossa. Kiitos. Anteeksi, minulla ei ole teidän nimenne. Yes, I'm Amedeo Rizzo from ECFIN. Amedeo Rizzo, ECFIN pääosastolta. Me jaamme Devcon näkemyksen eilisettävää. You want to something else? Heidillä oli vielä lisättävää. Totta kai olisi hyödyllistä, jos teillä olisi vastauksia joihinkin näistä kysymyksistä, joita esitettiin. Eli mikä on EIPn rooli esimerkiksi tässä, kun puhutaan näistä rajoitusalan väliikäisien välittäjien käytöstä. Ja voisitteko kommentoida siitä, minkälaiset turvatakuut EPn toimilla on? Discussion is going on, on... Keskustelua käydään juuri nyt neuvostossa. Haluamme, että investointipankki vähentäisi tällaisten rahoitusvälityslaitosten käyttöä. Niillähän on varsin huono äh, maine, huono suoriutumishistoriikki. Kun ajatellaan nyt käytäviä keskusteluja neuvoston kanssa, niin niiden jälkeen voimme vastata sitten esittämiin kysymyksiin paremmin. Sen jälkeen, kun keskustelut, jotka nyt ovat käynnissä, on päätetty, niin voimme tarjota paremmat vastaukset. Se olisi varmaankin hyödyllistä. Niin, anteeksi, mutta näistä turvatakuista tunnetteko? Mm, but I think I'm, I'm, I'm not... Niin, minä en varmaankaan ole oikea henkilö vastaamaan tähän kysymykseen? I think we'll, we're going to discuss... No me keskustelemme näistä ulkoisista investointisuunnitelmista. Silloin voimme varmasti esittää jotain näistä kysymyksistä, joita esititte, koska ne ovat kyllä tärkeitä. Ja huolehditaan siitä, että meillä on kyseisen alan työntekijä. Edustaja Lukke, onko lisättävää? Ei ole puheenjohtaja, kiitos. No, no questions. Okay, thank you. Ei siis lisäkommentteja, joten tarkistusten jättämisen määräaika. Kunhan löydän oikean kohdan, tarkistusten jättämisen määräaika 11. lokakuuta. Huomenna siis. Huomenna kello 12. Äänestys 8. marraskuuta valiokunnassa. 8. päivä marraskuuta, joten marraskuuta, joten meillä on aika vähän aikaa. Voidaanko sitä jatkaa? Ei voida ilmeisesti, kun se on lausunto. Niin anteeksi, nopeasti tämä on tehtävä huomenna 12. Tarkistukset on saatava. Kiitos oikein paljon. Nyt tämä Lukki, kiitos kollegat. Seuraava kohta energian saatavuus kehitysmaissa. Meillä on vieras puhuja. Toivon, että, toivoin, että voisimme aloittaa tämän heti kerralla, koska olemme aikataulusta vähän edellä. En kuitenkaan löydä häntä nyt, joten joudumme pitämään taukoa 16.45 asti. Tämä on vähän ärsyttää varmasti kaikkien mielestä, mutta tämä antaa mahdollisuuden juoda kupin kahvia. Eli keskeytetään kello vartijavalla viiteen asti valiokunnan kokous ja jatketaan silloin aiheena suullinen kysymys Afrikan energiasta. Thank you.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

Okay, colleagues, we're gonna... No niin, kollegat. Jatketaan, kun sanoimme, että aloittaisimme uudestaan valtia vailla viisi. Meidän pitää pitää aikataulustamme kiinni. Kohta kahdeksan esityslistalla. Energian saatavuus kehitysmaissa. Haluamme huolehtia siitä, että kaikilla on varaa, mahdollisuus saada luotettavaa ja teknisesti hyvää energiaa käyttöön. Se kestävän kehityksen tavoite 7. EU on ollut tehnyt tässä paljon työtä. Edellinen komission jäsen Piipalks tällä saralla teki energiasta yhden prioriteeteistaan. Monissa EUn ohjelmissa tämä asia on ollut esille kuten suullisesta kysymyksestämme nähdään Robert Noiseria kiinnosti edellisessä parlamentissa myös tämä kysymys erityisesti hänellä mietintökin aiheesta. Koordinaattorit sopivat, että esittäisimme komissiolle suullisen kysymyksen. Näin voisimme kysyä, mitä energian saatavuuden saralla tapahtuu nyt, koska ei ole järkeä, että on energiapoliittinen ohjelma muutamalle vuodelle. Sitten tämä unohtuu, kun tulee muita prioriteetteja. Energian saatavuuteen on investoitava edelleen. Mutta ennen kuin hyväksymme suullisen kysymyksemme, se hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Me ajattelimme, että olisi hyödyllistä kuulla energian saatavuuden asiantuntijaa. Molly Hölli Dupré, Smart Villages. No hän selittää itse, mikä on Smart Villages. Siellä tehdään hyvin konkreettisia ohjelmia, pyritään saamaan teknologian kannalta sopivia energiahankkeita kehitysmaihin. Pyydän häntä jakemaan kokemuksia. Sitten meillä on komission edustajia täällä myös. Ja he voivat kertoa, mitä komissio tapahtuu. Pidemmittä puhetta, Molli lisää puheenvuoron. Thank you very much for welcoming me. Kiitos, että saan olla tänään vieraananne. Ensin haluaisin kiittää teitä kaikkia, että olette paikalla, kun puhumme energian saatavuudesta ja mahdollisuuksista ja haasteista, kun pyrimme tavoitteeseen seitsemän kestävien kehityksen tavoitteiden osalta. Kyseessä on kolmen vuoden aloite. Smart Villages on kolmen vuoden hanke. Haluamme osoittaa, että kaukaiset kylät ovat hyviä asuinpaikkoja. Ihmisille löytyy siellä mm, työskentelymahdollisuuksia ja elinkelpoisia paikkoja. Me näemme energian myös kehityksen mahdollistajana. Se on monien tavoitteiden taustalla. Kyse on niin sanottuista älykkäistä kaupungeista. Kyseessä on tavallaan tämän hankkeen osa-alue. Entäpä jos kylät voisivat tarjota enemmänkin mahdollisuuksia, kun ajatellaan energian saatavuutta ja integroitua monialaista lähestymistapaa, niin me olemme järjestäneet 25 työpajaa, tuhansia asiantuntijoita yrittäjiä, kansalaisjärjestöjä, tutkijoita, on ihmisiä. Tarkoitus on ymmärtää älykylien kehittämisen tavoitteet ja myös mahdolliset haasteet. Teemme yhteistyötä myös kansallisten ja alueellisten tiedeakatemioiden kanssa. Saamme rahoitusta säätiöpohjalta Cambridgeista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja myös, yhdist- ja myös Yhdysvalloista. Kyse on kestävän kehityksen tavoitteista, erityisesti tavoitteesta seitsemän. Siinä ei oikeastaan täsmennetä energiansaantitavoitetta. Onko kyse eh, minimalistisesta vähimmäistavoitteesta vai pitäisikö pyrkiä parempaan? Me katsomme, että tavoitteen tulisi olla kunnianhimoinen. Täytyy muistaa myös ne, jotka ovat nyt jääneet kehityksestä jälkeen ja ne, jotka tarvitsevat hajautettuja ratkaisuja – monen vuoteen vielä energia ei heitä, ei ylety heihin. Mitä tarkoitan tällä kunnianhimoisella tavoitteistolla? Lähdetään liikkeelle esimerkkeistä. Vuonna 2014 olimme Tansaniassa. Meillä on esimerkki henkilö, joka syntyi Tansanian vuorialueella. Hän on opiskellut 80-luvulla yhdistyneessä kuningaskunnassa. Silloin Masaiten maa oikeuksia äh, uudistettiin. Hän halusi perustaa radiokanavan, jonka avulla tiedotettaisiin ihmisille maa-oikeuksista. Ja totta kai hän tarvitsi energiaa radio kanavan pyörittämiseen. Hän havaitsi, että nuoret ja naiset muuttivat kaupunkeihin ja työpaikkoja mahdollisuuksia ei ollut maaseudulla. Hän palasi takaisin Tansanian Terrodin kylään kaukaiseen kylään, jossa ei ollut sähköä eikä juoksevaa vettä noina aikoina. Monet sanoivat hänelle, että hän on aivan hullu sinne palatessaan. Hän kuitenkin näki mahdollisuuden estää ihmisten muuttovirta kaupunkeihin, jos saataisiin lisää työpaikkoja. Hän käynnisti yhteiskunnallisen yrityksen IOPA, joka tukee nimenomaan paimentolaislaiduntamistoimintaa Tansaniassa. Alankomaiden tuella. Hän pystyi perustamaan sähköverkon, jonka avulla ihmiset voivat käyttää energiaa ja biopolttoaineita. Näin saatiin eh, käynnistettyä radiokanava. Myös pienmeijeri perustettiin. Esimerkiksi kampaamoyritys avasi ovensa. Ihmiset pystyivät lataamaan matkapuhelimia, saivat internetin käyttöön ja saivat myös parempaa koulutusta tätä kautta aivan niin kuin muidenkin miniverkostojen kanssa aikaa vaaditaan, jotta, in, jotta sijoittajat saavat tuottoa sijoituksille. Tämä on haaste, mutta kuitenkin hanke on hyvin kunnianhimoinen, jolla pyritään parantamaan ihmisten elintasoa ja se menee oikeaan suuntaan myös investointien näkökulmasta. Tämä hanke on saanut myös paljon palkintoja. Esimerkiksi juuston tuotteet palkittiin hyvästä laadusta. Terat on näin vahvistunut kylänä. Puolet nuorista ja naisista, jotka muuttivat kaupunkeihin, ovat joko palanneet tai eivät lähteneet ollenkaan. Naisilla on hyvin tärkeä johtorooli ja tasa, sukupuolten tasa-arvo on Teratissa tässä hankkeessa hyvin keskeisellä sijalla. Teratista haluaisin korostaa sitä, että energiaa käytetään tuotantotoiminnan apuna. Näin on voitu ihmisten elämää parantaa, heidän elinkeinonsa on tehty mahdolliseksi ja näin kestävyys on myös kohentunut. Korostaisin myös nuorten ja naisten roolia. Terat on esimerkki vaihtoehdosta. Ihmisillä on vapaus jäädä asumaan kyläänsä vaihtoehtona kaupunkiin muuttamiselle. Mitä eu poliitikot sitten voisivat tehdä, jotta tämän tyyppistä kehitystä voitaisiin rohkaista? haluaisin tuoda esille sen tärkeän työn, jota yritykset, yhteiskunnalliset yritykset tekevät. Tässähän kyseessä on vain pieni otos niistä monista monista yrityksistä, jotka tekevät työtään tällä alalla. Nämä esimerkit ovat hyvin erilaisia, mutta kenties voimme niihin paneutua syvällisemmin keskusteluvaiheessa. Yritykset ja järjestöt tekevät työtään hyvin eri aloilla, kehittävät esimerkiksi aurinkoenergian käyttöä matkapuhelinten ja kotitalouslaitteiden lataamisessa. Sitten on myös yhteisöpohjaisia välineitä, esimerkiksi energiapumppuja ja niin edelleen. Kyse on myös tuulienergiasta. Euroopan komissio ja jäsenvaltioiden aloitteet ovat olleet tärkeällä osalla. On annettu perinteistä kehitysyhteistyörahoitusta ja on taattu myös takauksia pitkällä aikavälillä. On voitu tukea myös osittaisia investointeja. Yhtenä esimerkkinä mainitsisin sähköistämisen. Tämä voi johtaa siihen, että energiaa käytetään myös tuotantotarkoituksissa. Tällaisia hankkeita haluaisimme kannustaa tässä on kyse nimenomaan tällaista kunnianhimoisesta tavoitteesta, ja tällainen varmaankin komission sen piipaksillakin oli mielessään silloin, kun hän hanketta edisti. Täytyy tunnustaa se, että ei tämä tie ole ollut helppoa myöskään avustajille, avun tarjoajille. Menestystä ei ole aina saatu, mutta tässäkin voimme ottaa opiksi epäonnistumisesta haluaisin nostaa esille seikkoja, jotka varmistavat sen, että energian saanti voi varmistaa kestävän kehityksen. On varmistettava, että energiaa on riittävästi, jotta sitä voidaan käyttää myös tuotantotarkoituksiin. Ja näin myös tulot lisääntyvät. Tässä vaiheessa todellinen muutos saadaan toteutetuksi paikallisyhteisöissä – Totta kai täytyy muistaa myös yrittäjien haasteet. Vaaditaan paljon pääomaa, jotta tällaisia energiahankkeita yhteisön tasolla voidaan toteuttaa. Tarvitaan velkarahoitusta, osakepääomaa, jotta voidaan sitten saada pankkilainoja. Pankit täytyy saada mukaan tähän prosessiin, erityisesti paikalliset pankit niillä alueilla ja aloilla, joilla yrittäjät jo työtään tekevät. Kapasiteetin rakentamista tarvitaan myös lainaa antavissa instituutioissa. Monet eivät ymmärrä tällaista energia-alaa riittävästi, jotta voisivat arvioida, onko liiketoimintamalli elinkelpoinen vai ei. Haluamme korostaa myös sitä, että tarvitaan luovempia rahoitusratkaisuja. On oltava tapoja varmistaa, että Euroopan unionin rahoitusta, jota välittäjien kautta annetaan, saadaan aivan perille saakka kaukaisimpiinkin kyliin. Suurin osa rahoituksestahan kulkee pankkien kautta. Itä-Afrikassa on hyvin kehittyneet markkinat aurinkoenergian hyödyntämisessä ja haluamme myös paikallista rahoitusta yrittäjille, jotka toimivat tällä alalla. Vielä ihan ei ole tavoitteisiin päästy. Täytyy muistaa myös transaktiokustannukset. Usein pienille toimijoille ja avunantajille äh, nämä transaktiokustannukset ovat liian korkeita. Täytyy muistaa, että aina ei ole tarpeen työskennellä pankkien kanssa pelkästään. Eräskin yrittäjä, jonka tunnen hyvin, tekee työtään maatalouden alalla ja energiansaannin varmistamiseksi maataloudessa. Hiljan mainittiin ajatus siitä, että voitaisiin käyttää tällaisia liiketoiminta äh, suojelijoita tai enkeleitä, bisnesenkeleitä. He mahdollisesti haluavat myös saada maailmanlaajuisen muutoksen aikaan, eivätkä vain itse halua saada liiketoiminnalleen tuottoa. Olemme havainneet myös hallituksissa tarpeen lisätä kapasiteettia, jotta ymmärretään paremmin tällaisen yrittäjyyden merkitys energia-alalla. Yrittäjyyteen ei aina tueta hallituksen toimilla. Tätä tilannetta tulisi pyrkiä muuttamaan. Me olemme tietoisia siitä, että viimeinen yhteys tässä energiaverkossa on hyvin tärkeä. Tarvitaan yrityshautomoita ja sponsorointia. Politiikan tasolla tarvitaan tukea uusiutuvan energian tukemiseksi ja fossiilisista energialähteistä eron pääsemiseksi. On puututtava myös muihin kysymyksiin. Tässä on oikeastaan kahden tasoista yrittäjyyttä. Meillä on yri- energia-alan yrittäjyyttä, kyseessä on energian tuonti kylään, mutta kylässähän on jo monia pienyrittäjiä. Yritykset voisivat saada lisäpontta tästä uudesta energiansaantimahdollisuudesta ja myös uusia yrityksiä voidaan tällä tavalla kehittää. tarvimme teknologiaa, tarvitaan yhteisön mukanaoloa, sitoutumista, tarvitaan rohjuuritason mukaan lähtemistä. Jos tätä ei onnistuta toteuttamaan, niin hankkeella ei ole kestävää tulevaisuutta. Myös luottokelpoisuus on ollut haasteellista, kun ajattelemme PK-yrityksiä. Miten me arvioimme eh, sitä, mihin ihmisillä on varaa, minkälaisia lainoja he voivat maksaa takaisin? Tärkeä ratkaisu on ollut eh, Pay as you go-järjestelmä. Tämä ratkaisu toimii joidenkin osalta, ei kuitenkaan kaikkien osalta. Jotkut yhteisöt esimerkiksi haluavat ostaa maatalouslaitteistoa ja käyttää energiaa tällä tavalla – halutaan e- esimerkiksi e- käyttää myllyä hyödyksi, jauhaa viljaa ja säilyä tällä tavalla e- satoa. Mikroyrittäjille ei voida tarjota vain korkeakorkoisia lainoja, täytyy tarjota myös edullisia lainoja. Usein yrittäjät ovat niin velkaisia, että he eivät voi enää tästä suosta nousta ylös. Teknologia tarvitaan Joskus ihmisillä on ollut kielteisiä kokemuksia huonolaatuisista tuotteista, jopa väärennetyistä tuotteista tai sellaisista tuotteista, jotka eivät täytä vaatimuksia. Tarvitsemme myös standardeja, tuotevaatimuksia, jotka ovat hyvin tärkeitä, kun ajattelemme säätelijöiden ja viranomaisten roolia. Joskus myös teknisessä tuessa on puutetta, sekin on oleellisen tärkeää. ihmiset tarvitsevat myös koulutusta, jotta he voivat käyttää tekniikkaa itse. On esimerkiksi koulutettu ihmisiä, on tarjottu teknistä tukea puhelinpalvelun muodossa. Ja tämän lisäksi ihmiset tarvitsevat teknologian käytössä varaosia. Niinkin yksinkertainen ratkaisu täytyy muistaa. Kun joku kone rikkoutuu, niin se täytyy voida myös itse korjata. Näistä syistä jotkut hankkeet ovat epäonnistuneet ja ongelmiin löytyisi varsin yksinkertaisia ratkaisuja. Kylätasolla tarvitaan myös kapasiteetin rakentamista liiketoimintamallien kehittämisessä. Tarvitaan ohjausta, apua siinä, miten liiketoimintaa voidaan kehittää ja miten markkinoille voidaan päästä miten rahoitusta saadaan. Lopuksi Sanoisin, että tärkeintä on tehdä yrittäjien kanssa työtä niin, että rahoituksen kautta kylissä päästään suurempaan tulotasoon. Kapasiteetin rakentaminen on kaikkien osallisten kannalta tärkeää. Energia-alan aloitteet on integroitava myös palvelualoitteisiin, terveysalan, koulutusalan, puhtaan veden ja tuottavan toiminnan aloitteisiin, jotta saadaan aikaan synergiaa, kestävyyttä ja kehitystavoitteet voidaan maksimoida. Tätä kautta voidaan päästä kestävään kehitykseen. Haluan vielä kerran kiittää teitä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro kokouksessanne ja mielelläni käyn keskustelua näistä aiheista. Jos teitä kiinnostaa Smart Villages-aloite, olen jättänyt esitteitä tästä hankkeesta sihteeristölle ja mielellänne voitte niitä ottaa käyttöönne. Much for those. Kiitos oikein paljon näistä tosi elämän esimerkkeistä siitä, mitä näille eri hankkeille tapahtuu. Ja me näitä lehtisiä teille, kollegoille nyt saatte näin tietoa näistä hankkeista. Paul Rybik ensin ja sitten Norbert Neuser. Paul. Kiitos. Ensin oikein sydämestä kiitokset. Mielestäni tämä älykkyliin esittely todella osoitti, mihin meidän on nyt kuljettava. Mielestäni täällä esitetyt esimerkit ovat meille hyvin arvokkaita. Jos katsotaan, että painopistealueet on valittu oikein, kun kyse on tietenkin siitä, että kehitys on vaikea ilman energiaa televiestintään tarvitaan energiaa, energiaa tarvitaan myös saniteettitarkoituksiin ja myöskin turvallisuussyistä. Jos ajatellaan, että yö kestää 12 tuntia, niin sitä tarvitaan turvallisuuden oppimisen tukemiseen myös. Siksi riittävän edullisen, luotettavan, ajallaan toimitettavan energian tarve on niin tärkeä, erityisesti maaseutualueilla. Sähköverkkojen rahoittaminen on hoidettava niin, että syntyy paikallista infrastruktuuria. Ja siksi tarvitaan myös hajautettua tuotantoa, kuten aurinkopaneelit pienet vesivoimalat tai tuulivoimalat ovat kyläyhteisölle tärkeitä. Siksi tarvitaan tietenkin uusia rahoitusmalleja, jotka antavat kannustimia investoimiseen. Ja vielä tärkeämpää on ennen kaikkea näiden laitosten huoltaminen. Se on tärkeää. Yhden investoinnin kautta ainoastaan melko nopeastikään niin, että nämä laitokset pysähtyvät. Jatkuvasti on kehiteltävä konsepteja, joiden kautta voidaan huolehtia myös vastaamasta huollosta. Voitaisiin ajatella, että jatkotäydennyskoulutuksen kautta tuettaisiin pieniä perheyrityksiä tällaiseen työhön, jotta nämä asiat voitaisiin mahdollistaa – tietenkin myöskin kunnollisen sopimisen ja kilpailuttamisen kautta niin, että monet pienet yritykset voivat osallistua. Monet ylikansalliset yritykset tekevät kaupungeissa usein ihan hyvää työtä, mutta heitä ei kiinnosta tällaiset pienemmät rakennelmat. Ja siksi juuri pienet rakenteet ovat tärkeitä. Pienten perheyritysten yhteistyö – ja myös itsenäisesti toimivien ihmisten, jotka ovat valmiita itse huolehtimaan koulutuksesta, erityisesti ammattikoulutuksesta. Tällainen koulutus pitäisi saada ihan keskiöön ja samalla pitäisi etsiä kansainvälisiä kumppaneita, UNICEFin kaltaisia kumppaneita, jotka voisivat huolehtia myös tällaisesta duaalista koulutusjärjestelmästä tai oppimisesta oppisopimuskoulutuksesta juuri huoltotöiden kannalta. Kiitos hyvästä esityksestä. Kiitos. Kiitos, Norbert Noisa. Niin kiitos paljon vielä tästä esityksestä. Minusta tuntuu, että tästä todella pystyi tuntemaan, miten tärkeä tämä aihe teille on. Todella tämä voi edistää kehitysyhteistyötä kovasti. Vuonna 2012 parlamentissa hyväksyttiin mietintö, joka koski energian saatavuutta kehitysmaissa. Keskeisimmät tavoitteet tässä yhteydessä liittyvät siihen, että meidän tulee keskittyä siihen eurooppalaisessa politiikassamme, että katsotaan ennen kaikkea pieniä alueellisia uusiutuvia energialähteitä, joista saa hyvän kattavan käsityksen – Kuten kollega sanoi, suuryritykset keskittyvät suuriin kaupunkeihin. Mutta me voimme tehdä mielestäni paljon enemmän syrjäisemmillä alueilla, joilla ei ole mitään mahdollisuutta saada energiaa, että tilanne voisi parantua. Menestyksekäs politiikka tällä saralla toimisi vasta lääkkeenä myöt liialliselle kaupunkilaistumiselle. Nyt me näemme, miten suur, suuret kaupungit kasvavat kasvamistaan Laos tai Kinshasa. Ihmiset lähtevät paremman elämän perään kaupunkeihin. Ja jos voitaisiin huolehtia energian saatavuudesta, saataisiin tätä trendiä pysähtymään, tai ehkä jopa pystyttäisiin kääntämään tämä trendi joissain paikoissa. Energian on oltava kestävää, kuten sanottiin Afrikassa erityisesti, mutta myös muissa kehitysmaissa – on aurinkovoiman ja tuulivoiman biokaasin kaasun ja vetyautojen tai vetyenergian osalta parempia mahdollisuuksia kuin monilta osin Euroopassa. Siksi näitä energialähteitä tulisi vielä vahvistaa. Mitä tulee vuosituhannen kehitystavoitteisiin, energian saatavuus ei silloin ollut vielä aihe, mutta nyt kestävän kehityksen tavoitteiden osalta energian saatavuus on tärkeä aihe – Tätä mahdollisuutta pitäisi nyt käyttää. Toisessa esityslistan kohdassa keskusteltiin siitä, miten saadaan riittävät tiedot, tilastotiedot, jotta voidaan arvioida sitä, miten kestävän kehityksen tavoitteisiin päästään. Olen aivan vakuuttunut siitä, että hyvän energian saatavuuden kautta saataisiin maaseutualueella paljon aikaiseksi. Ei koulua, ei terveydenhoitoa mitä näistä ei voida tarjota ilman energiaa illalla kello kuuden jälkeen? Monet pienet yritykset sanon kello 18, siis koska silloin on pimeää. Sen jälkeen ei pystytä enää jatkamaan töitä. Eli tässä olisi valtavasti etuja myös naisille. Turvallisuustilanne on parempi, jos on valoa. Meillä on käsissämme siis kaikki argumentit ja kansainvälisesti ihan hyvät puitteet. Ban Ki-moon aloitteensa kautta tämä energiaa kaikille vuoteen 2030 on selkeästi antanut suuntaa. Nyt meidän tulisi yhdessä eu komission kanssa kehitellä strategiaa, joka jatkaa sillä tiellä, minkä Piibalks otti tehtäväkseen, kun hän oli vastuussa tästä alasta. Ehkä valiokuntana meidän pitäisi dokumentoida vähän tätä kehitystä, mitä edistystä on saatu aikaiseksi näiden unionin aloitteiden kautta. Ja ihan lopuksi pikku esimerkki vielä. Koin tämän, kun kävimme Keniassa kahdessa pienessä kylässä. Noin tuhat asukasta per kylä. Molemmissa oli energiaa vesiturbiinin kautta, jonka kansalaisjärjestö 7-8 vuotta aikaisemmin oli sinne asentanut. Toisessa näistä kylistä oltiin iloisia siitä, että energiaa saatiin ja kysyttiin kansalaisjärjestöltä, saataisiinko vielä toinen turbiini. Ja toisessa kylässä, jossa oli sama vesiturbiini käytössä, siellä ihmiset sanoivat, että me haluamme pienen maksun siitä, että vesi tai energia on näin nyt käytössä. Silloin kerättiin rahaa ja saatiin niin paljon rahaa siellä kylässä, että saatiin ostettua oma vesiturbiini toinen tällä tavalla. Meidän pitäisi kehitysvaliokunnassa jatkaa työtä ja meidän tulisi sitoutua vielä voimakkaammin Euroopan unionissa tähän asiaan. Kiitos paljon vielä kerran. Thank, thank. Kiitos Norbert. Eleni Fiekaus. Eh, Kiitoksia. Meille eurooppalaisille noiselle sanoisin, että mikään ei ole vaikuttavampaa kokemuksena kuin se, että näkee taivaan afrikkalaisella aloilla, jossa ei ole valoa, sillä silloin voi nähdä kaikki eri tähtikuviot ja tähdet taivaalla yöllä. No, se ei ole paikallisille todellisuutta, mutta haluan kiittää vierastamme tästä vallankumouksellisesta ajatuksesta, joka täällä on esitelty. Lisäksi halusin puhua toisesta ajatuksesta, energiakioskeista, joita on perustettu pieniin kyliin, jos, jotka eivät ole sähköistettyjä. Ja olin hiljattain mukana ruondalaisessa pilottihankkeessa siten, että rakennetaan pieniä voimalaitoksia, sähkövoimalaitoksia, jotka käyttävät aurinkovoimaa. Ja nämä voimalat eivät tuota sähköä, vaan lämpöä grafiittiheijastinten avulla siten, että voimalaitos toimii 24 tuntia vuorokaudessa, eikä ainoastaan silloin, kun on päivänvaloa. Komissio on rahoittanut näitä hankkeita 10 miljoonalla eurolla, ja ajatuksena on, että kymmenen tämän tyyppistä pilottihanketta aloitetaan kaikkialla Afrikassa. Ja mielestäni on erittäin hyvä, tämä on hyvä tapa toimia, jotta voidaan todellakin saavuttaa tämä kestävän kehityksen tavoite seitsemän. Energian tarjonnan suhteen syrjäisille seuduille, niin merkittävä on se, että tätä Afrikan vesienergiaa potentiaalia ei olla vielä valjastettu käyttöön. Mikäli vesivoimaa voitaisiin käyttää enemmän, ainoastaan 5 prosenttia käytetään Afrikassa liittyen potentiaaliseen vesivoiman käyttöön. On erittäin hyvä, että autetaan näitä syrjäseutuja, maatalousseutuja siten, että saadaan turbiinit toimimaan. On tärkeää, että pellot saadaan kasteltua. On tärkeää voidaan koulutuksen kannalta päästään verkkoon. Se on tär- tärkeää viestinnän kannalta. Ja lisäksi näitä syrjäseudun sairaaloita ei voida pyörittää ainoastaan aggregaattien avulla. Usein aggregaatti pettää, energiaa sähköä ei ole ja lääkärit joutuvat soveltamaan. Monissa maissa tämä on tilanne. Ja nyt minä haluaisin palata siihen asiaan, että nämä keskushallinnot ovat korruptoituneita ja estävät alueen kehittymisen. Esimerkiksi eräs orpokoti ei pysty toimimaan, koska se ei saa perustarpeita, kuten sähköä tai vettä. Mutta Keskushallinto ei tarjoa vettä, sähköä tälle orvokodille, joten meidän on aloitettava perusasioista. On tärkeää, että mekanismit toimivat, jotta mahdollista taistella alikehitystä ja nälkää vastaan, jotta voimme auttaa hygienian koulutuksen juomaveden saamisessa. Kiitos Maria Hoibuk. Kiitos Maria Hoibuk, on viimeinen puhuja. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon tästä hyvästä esityksestä. Smart Villages-aloite on todella paikallaan. Näin nähdään, mitä Afrikassa ja muissa kehitysmaissa maaseutualueilla tarvitaan. Hajautettua pientä energian tarjoamista energiasta maaseutualueella. Minua ei tarvitse enempää puhua, kun aikaisemmat puhujat ovat puhuneet jo tämän kysymyksen merkityksestä. Tämä on todella ihan ratkaisevan tärkeää. Ja meidän kaikkien tehtävämme on huolehtia siitä, että ihmiset saavat energiaa käyttöönsä. Täällä parlamentissa hyväksymme myös päätöslauselman tästä aiheesta. Luonnos on jo olemassa. Olen sitä mieltä, että luonnos luo oikein hyvän pohjan, mutta jos haluamme pidemmälle, kun puhutaan tällaisesta pienen rakenteen energiasta, niin se pitäisi tänne tekstiin myös kirjata. Koska nyt siinä sanotaan, että maksettavissa oleva luotettava. Tässähän ei ole sen täsmällisemmin kirjattu tätä tehtävää. Pitäisi kirjata siis mitä haluamme. Aurinko ekovoima, vesivoima, tuulivoima, biomassa ja kaikki osuudet pitäisi sinne kirjata. Kun vesivoimasta ja biomassasta kirjoitetaan, pitäisi viitata myös riskeihin. Me tunnemme kaikki tarinat ihmisistä, jotka ovat joutuneet siirtymään esimerkiksi patojen rakentamisen alta – me emme halua näitä tarinoita joutua kuulemaan enää tulevaisuudessa vuonna 2016 marraskuuta parlamentti hyväksyi mietinnön padoista ja kehityksestä uusista päätöksentekopuitteista. Me tunnemme nämä asiat, mitä tällä saralla tapahtuu. Jos haluamme pientä, meidän pitäisi myöskin mainita, että haluamme small scale – ja sitten kun puhutaan taloudellisista seikoista, ne ovat tärkeitä, mutta myös ympäristö- ja sosiaaliseikat pitäisi ottaa tarkastelun kohteeksi. Tämä työ on tehtävä vakavasti otettavalla tapaa ja mitata myös mahdollisia haittoja. Maanviljelijät, jotka näkevät nälkää. Tämä on tuttua, kun joudutaan ehkä viljelemään biomassaa vietäväksi. Meidän direktiivimme, jotka koskevat uusiutuvia energiaa, lähteitä eivät koske nyt vaatimuksia kestä, eivät sisällä vaatimuksia kestävyydestä tällä hetkellä. Eli uudistuksen tarvetta on paljon, kun puhutaan biomassasta. Puhe hiili ovat tärkeitä kysymyksiä vielä. Epävirallisen sektorin energia, joka kuitenkin aiheuttaa paljon – ympäristöongelmia, ilmastoongelmia. Tässä pitää antaa muita mahdollisuuksia, jotka ovat sopivia maaseutualueille. Siis pienet rakenteet ihmisten on voitava tehdä työtä esimerkiksi ilman, että joudutaan hakkaamaan kaikkea metsää. Sitten sekä rahoituksesta pari sanaa. Jos meillä on investoijia, on aivan selvää, että pitää voida ansaita rahaa. Ja kun rahaa ansaitaan, niin useinkaan ei ansaita juuri näistä pikkuhankkeista. Tässä on oltava tarkkana, koska kaikki se, mitä valuu näihin suuriin hankkeisiin, on ihan ristiriidassa sen kanssa, mitä kuulimme tämän päivän alustuksessa. Jos todella haluamme tukea pienempiä hankkeita, niin silloin meidän pitäisi se tänne mietintöön myös kirjata tavoitteena. Universaali energian saatavuus on hoidettava niin, että jätetään syrjään fossiiliset polttoaineet ja suuret hankkeet. Me tarvitsemme riippumattomia pieniä hankkeita, emmekä saa missään tapauksessa tukea suoraan tai epäsuoraan ydinvoimaa. Nämä kaikki asiat pitäisi selkeästi mainita siellä mietinnössä. Näin saataisiin hyvä pohja sille, mitä tällä saralla haluamme tehdä. Okay, thank Selvä, kiitos. Komission täällä edustettuna myös. Felice Sakeo käyttää puheenvuoron ilmeisesti. Kysymyksiä oli paljon, erityisesti pienemmistä hankkeista. Ehkä lyhyt päivitys siitä, mitä komissio teki. Ehkä kysymys minultakin. Tiedän, että komission Klimpääosaston kautta tukee tällaista kaupunkien verkostoa energiasaralla. Onko kylien osalta jotain vastaavaa? Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. On ollut erittäin mielenkiintoista kuulla Mollia. Kun hän mainitsi tämän Electrify-hankkeen, minä lupaan, että minä en hänelle maininnut tästä aikaisemmin, niin tämän ainoastaan viimeisin esimerkki siitä, mitä kaikkia komissio on tehnyt energian saatavuuden ja sähköistämisen suhteen. Tämä muutosagenda, sen tavoite, niin tämä oli, meillä oli sellainen tavoite, että me halusimme luoda työpaikkoja kestävää kasvua. Euroopan komissio oli ensimmäisenä osallistumassa kestävän energian foorumissa. Me halusimme taata energialle yleisen saatavuudelle vuoteen 2030 mennessä. Ja se, että energian saatavuus ja että taistellaan ilmastonmuutosta vastaan, niin mielestäni tässä on kulkemassa edelleen kohti tätä tavoitetta. Me kuulimme niistä aloitteista, joita tarvitaan kylille, sellaisille paikoille, jotka eivät ole sähköverkossa, tarvitaan tason ratkaisuja, mutta on tärkeää, että myös politiikka, poliitikot kantavat vastuuta kumppanuusmaissa, jotta luodaan investoinneille innostava ilmapiiri, jotta luodaan mekanismi investoinneille. On kyseessä pieni tai suuri investointi. Suuret investoinnit, ne ovat olleet sellaisia, että niitä on viety läpi eri järjestelmin avulla. Vuodesta 2007 vuoteen 2015 meillä oli erittäin paljon hankkeita, 102 toista energiahanketta, jotka rahoitettiin. Ne toivat erittäin paljon tuloksia. Ja tämän vuoden alussa me aloitimme Electrify sähköistämisaloitteen ja tavoitteena on vetää puolensa pieniä yksityisiä investointeja. Ja vuoden alussa me pyysimme ehdotuksia. Me saimme 290 ehdotusta erittäin suuri määrä. Ne ovat yrityksiä paikallistasolla, jotka tekevät näitä. Me halusimme analysoida nämä ehdotukset ja tukea niitä mahdollisesti tulevaisuudessa. Electrify on onnistunut, ei ainoastaan koska se on EU-hanke, vaan koska me vedimme muita kumppaneita mukaan, USA, Power Africa, jotka toivat tähän hankkeeseen – miljoonia euroja. Jotta saamme nämä investoinnit, niin meidän oli luottava, kannustava ilmapiiri. Me tarvitsemme politiikan uudistumisen kaikilla hallinnan tasolla, jotta korruptio vähenee. Ja tästä syystä johtuen meillä on teknisen avun hankejärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että me voimme lähettää asiantuntijoita erittäin lyhyellä varoitusajalla auttamaan hallituksia, paikallisia toimijoita, ruohonjuuritason toimijoita kehittämään omia valmiuksia, poliittisia uudistuksia, poliittisia aloitteita hankkeisiin liittyen. Ja tämä vastuunkanto poliittisesti on tärkeä asia. Tämä mainittiin alussa. Meillä on 30 maata, jossa energia on prioriteettialue. Monet niistä ovat Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa. Ja vuoropuhelun avulla tässä onnistutaan. 19 maan kanssa me olemme allekirjoittaneet sopimuksen pitkälle menevästä yhteistyöstä energian suhteen. Me tämän avulla haluamme todellakin ottaa maiden hallinnat uudistusten keskiön ilman poliittista tahtoa, ilman hallintojen tärkeää roolia, joka heillä on – niin nämä uudistukset eivät onnistu. Viimeisimpänä, mutta vähäisimpänä asiana minä haluaisin nostaa esille kansalaisyhteiskunnan tärkeän roolin. Muistuttaisin, että mm, maaseudun sähköistämisen suhteen meillä on ollut tarjouspyyntöjen liittyen kansalaisjärjestöjen toimintaan tällä saralla usein kaiken vähiten kehittyneissä maissa. Ja sukupuoliasian suhteen meillä on Electrify-hankkeessamme on tämmöinen pienet sukupuolipuitteet siten, että voimme kehittää naisten yrittäjyysvalmiuksia siten, että me voimme tukea heitä silloin, kun heillä on hankkeita, jotka ovat kypsiä rahoitettavaksi. Ja me siis käytännössä katsoen pyrimme kokonaisvaltaisesti vastaamaan näihin haasteisiin ja pyrimme myös viemään eteenpäin näitä asioita, joista sovittiin COP21 kokouksessa koskien tätä suurta sopimusta liittyen ilmastonmuutokseen. Kiitos oikein paljon, että päivititte tietoamme komission työstä. Molli saa puheenvuoron uudestaan. Um, Kiitos oikein paljon. Kommenteissa on niin paljon asiaa. Halusin vastata kaikkiin, mutta ehkä voimme myöhemmin palata yksityiskohtaisemmin, mutta lyhyesti kuitenkin halusin, kun mielestäni kaikki näkökantanne ovat oikein kohdallaan ja kiinnostavia. Meidän on jatkettava työtämme. Haluan yhä vain painottaa sitä, että hyvä saatavuus ei toteudu monissa kylissä pitkään aikaan sen pitäisi olla mahdollista, että päästään energian verkkoon, mutta se riippuu siitä, mitä kaikessa yksittäisessä maissa tapahtuu. Ei tämä ole aina joko tai, mutta jos lähdetään liikkeelle hajautetusta järjestelmästä, niin se on ihan paikallaan, kun puhutaan syrjäisistä maaseutualueista. Palaisin kuitenkin yhteen seikkaan biokaasusta. Halusin viitata siihen. Se on hyvin mielenkiintoinen asia. Niin monet näistä yhteisöistä, joista puhumme, on riippuvainen maataloudesta. Tämä on kiinnostava tapa käyttää tiloilla syntyvä jäte sadonkorjuun jälkeen tai eläimistä saatava. Tämä on hyvä tapa saada tällainen kierto aikaiseksi, jos kyseessä on siis maatalousyhteisö niin kuin usein on. Tietenkin pitäisi ajatella myös kalastusyhteisöjä. Tämäkin on tärkeä ala. Ja silloin on kyse enemmän siitä, miten huolehditaan saalista. Mutta tuottajien ja näiden kylissä elävien kannalta, jotka eri hyödykkeitä työt tuottavat, niin on hyvin tärkeää pystyä myöskin säilyttämään tuotteita, saada ne markkinoille parhaalla mahdollisella hetkellä, jotta saadaan siis hyvä tuotto kovalle työlle. Ehkä päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos oikein paljon. Selvä, selvä kiitos kollegoiden kysymyksistä ja kommenteista. Näette, kuinka kovasti täällä arvostamme tekemänne työtä. Mielellämme teemme yhteistyötä tulevaisuudessa. Saitte tätä tietoa, siellä on yhteystiedot myös, jos yksityiskohtaisempia. Tuossa on sähköposti osoite ja yhteistiedot. Kiitos Molly tästä loistavasta esityksestä ja kiitos, että tulit tänne tänään. And we're now going to move to the... also... Oh, Nyt, ai anteeksi, meillähän on suullinen kysymys ja päätösasema luonnos määräaikatarkistusten jättämiselle molempiin tänä perjantaina 14. lokakuuta puolelta päivin. Kysyisin, kollegoilta. Eikö tässä ole vähän konsensusta siitä, mitä pitäisi tehdä? Ehkä ryhmät voisivat tehdä yhteistyötä niin, että päätösaseman viesti on selkeä, ettei tule paljon tällaisia tarkistuksia, että poimitaan sieltä sana tai toinen, vaan 9 tai 10 selkeää suositusta komissiolle. Komissio tuntuu suhtautuvan avoimesti, on valmis yhteistyöhön, eli toivon yhteistyötä. Katsotaan, mitä tarkistuksia tulee, mutta ennen äänestystä joka tapauksessa. Toivon, että voimme tehdä kompromisseja niin, että viesti on selkeä, eikä siis pitkää tekstiä, jossa viesti jää vähän syrjään. Siirrymme seuraavaan kohtaan yhdeksän. So var viktigt. Jag vet för mig, det var saker Okay, Nyt kollegat siirrymme esityslistalla kohtaan yhdeksän vaalikysymyksen. Ennen kohtaa yhdeksän oikeastaan haluaisin sanoa, että tarkistin juuri, Meillä on vain yksi äänestettävä asia huomisaamuna. Sen sijaan, että aloittaisimme yhdeksältä, ehdottaisin, että aloitamme kello 9.30 huomenna. Sopiiko tämä koordinaattorit? Jos voisimme laittaa 9.30, voisiko sihteeristö heti välittää tämän viestin, että kokous alkaa kello 9.30, äänestetään ja sitten kymmeneltä lähdetään afet koiden kokouksen toisessa rakennuksessa. Äänestykset siis huomenna kello 9.30. Toivon, että poliittiset ryhmät voivat välittää tämän viestin kaikille jäsenille. Et selkeästi niin, että sähköpostiin tulee tieto, että tämä on kiireellinen viesti siitä, siis ei mikä tahansa sähköposti, joka menee hukkaan siellä satojen joukossa, vaan tärkeä viesti, että äänestys alkaa 9.30 huomenna. Seuraan esityslistan kohta 9. Maalitarkkailuvaltuuskunnan raportti Sambian vaaleista – Esityslistalla sanotaan, että tänne tulee Cecil Kienge. Hän on tulossa, hänen lentonsa on myöhässä, hän saattaa vielä tulla. Hän oli päätarkkailija ja Michael Gaaler oli valtuuskunnan puheenjohtaja, hän ei ole paikalla, mutta hienoa, että Jean Lambert on tällä paikalla. Hän oli Euroopan parlamentin valtuuskunnan jäsen. Tuen demok- olen mukana demokratian valvontaryhmässä Tiedän, että rauhanomaiset vaalit, mutta jotain ongelmia olikin. Mutta kun kuulemme monista Afrikan maista, Burundista vaikka, tai demokraattisen Kongon tasavallan tilanteesta, siellä otetaan vähän takapakkia. Sambiasta ehkä parempia uutisia, jos voisit meille niistä kertoa. Ähm, Kiitos. Toivottavasti Cecil saapuu, että hän voi vastata kaikkiin vaikeisiin kysymyksiin. Joten kuten tiedätte, minä olin osa pienenempää parlamentaarista tarkkailuvaltuuskuntaa. Me olimme siellä ainoastaan neljä päivää. Mitä tulee siihen, ollaanko menty eteenpäin, taaksepäin, onko tilanne entisellään, niin monilta on kuulunut sellainen viesti, että aiemmat äh, Sambian presidentinvaalit, niin niillä oli sellainen maine, että ne ovat soineet rauhallisesti, ihmiset ovat turvallisissa avoimissa olosuhteissa kampanjoimaan, niin nyt näitä siltä, että tässä on menty hieman taaksepäin. Jotkut sanovat meille, että täällä on satunnaista väkivaltaa, jossain paikassa tilanne oli niin huono, että vaali lautakunta keskeytti kampanjan, niin joissain maakunnissa tämä oli kenties ihan suhteeton toimenpide, mutta he halusivat kenties lähettää viestin. Tämä väkivaltaisuus oli epäsampialaista ja me toivomme, että tämä ei ole viesti siitä, mitä tuleman pitää monissa medioissa me toimme, välitimme tämän viestin, että me olimme, ihmiset olivat huolestuneita siitä, mitä tapahtui ja nyt toivon, että ei tämä väkivalta yleisesti seitsemän vaalia oli samana päivänä, parlamentti, presidentti, pormestari, vaalit ja lisäksi myös kansanäänestys muiden muassa. Tässä äänestys kynnys ei ylittynyt. Se oli hieman tällainen hieman kiireellä tähän mukaan otettu, mutta näistä viidestä äänestyksestä niin tämä presidentinvaali oli erittäin tiukasti kilpailtu. 15 kuukautta taaksepäin oli presidentinvaalit ja 28 000 äänen enemmistö voitti tämän täydennysvaalin presidentille, joten erittäin tiukka kilpailu oli kyseessä. Siis tämä 15 kuukautta aiemmin tapahtunut presidentinvaali ja mm, sitten yhdeksän ehdokasta oli mukana. Ihmiset tiesivät, että kyseessä on tiukka kilpailu, kaksi puoluetta, kaksi osapuolta oli mukana tässä tiukimmassa kilpailussa. Uusia sääntöjä otettiin mukaan ennen presidentinvaaleja. Näissä tuotiin esille se, että oli saatava 50 prosenttia äänistä ja lisäksi yksi ääni, jotta on tämä enemmistö ratkaisisi, tämän tyypin enemmistö ratkaisisi ensimmäisellä kierroksella vaalin. Ihmiset seurasivat jännittyneinä äänestyksiä ja meille kävi selvästi ilmi meidän vaalitarkkailuvaltuuskunnassa, että tämä oli aivan tiu, todella tiukka, tiukka äänestys voittava ehdokas sai 50,35 prosenttia äänistä. Lungo voitti tämän vaalin. Mm, Moni näistä ehdokkaista sai 3-4 prosenttia äänistä. eräitä asioita, joita me nostimme esiin meidän alustavassa kertomuksessa, nousivat esiin tärkeinä, ja niiden tärkeys korostuu. Äänestyspäivänä meille tuli sellainen kuva, että vaalit järjestettiin onnistuneesti. Tämä on erittäin, tämä on maa, jossa epätasa-arvo on suurta. Ään sähkö ei ole yleistä ja nämä, tämä itse vaalitapahtuma tapahtui sellaisissa äänestyspaikoissa, joissa saatiin valoa äänestyspaikalle aurinkovoimalla ja vaalivirkailijat nukkuivat näillä äänestyspaikalla ja olivat sitten paikan päällä laskemassa ääniä seuraavana yönä me olimme vaikuttuneita siitä, miten rauhallisessa ilmapiirissä tämä äänestys tapahtui. Kansalaiset osoittivat suurta kärsivällisyyttä äänestymis, äänestämistä varten. Ihmiset kävelivät pitkiä matkoja. Äänestyspaikalle se osoitti sitoumusta ja äänestyspaikalla henkilöstö osoitti sitoumusta ja ammattimaisuutta – Ainakin näin havaitsimme tässä meidän lyhyen, lyhytkestoisessa vaalitarkkailu valtuuskunnassamme. Tarkkailijoita oli äänestyspaikoilla joistain poliittisista ryhmittymistä, järjestöistä, Tämä äänestäminen tätä varten tehtävää rekisteröinti, kun se lähetin aika myöhäisessä vaiheessa. Ennen kuin pääsi äänestämään, oli osoitettava, että oli rekisteröity äänestäjäksi, ja sitten kun tämä oli tapahtunut, sai nämä viisi äänestyslappua. Meistä näytti siltä, että tätä olisi voitu nopeuttaa. Tämä prosessi voisi olla nopeampi. Jotkut tulivat jo kuude, jotkut tulivat jo kolme tuntia ennen kuin äänestyspaikat aukesivat. Ne aukesivat kuudelta ja nämä olivat silti kolmen tunnin jälkeen paikalla, kun nämä äänestyspaikat oli avattu. Ihmiset olivat pitkään äänestyspaikoilla, joutuvat jonottamaan pitkään ja tämä näytti toistuvan monessa paikassa. Me olemme sitä mieltä, että joitain ongelmia oli. Vaikka äänestys sujui melko hyvin rauhallisesti äänestyspäivänä, niin tässä oli havaittavina tiettyjä ongelmia liittyen tasa-arvoiseen pelikenttään. Tämä tarkkailemme Kienge nosti tämän esiin. Hän oli johti tätä pidempiaikaista vaalitarkkailuvaltuuskuntaa. Tämä median puolue, puolueettomuus oli ongelmallinen valtion TV- ja radioyhtiön tuli olla puolueeton, mutta selkeästi kävi ilmi, ollut hallitseva puolue oli myötätuulessa, niin media mm, niin liittyen tähän kuinka paljon nämä olivat esillä mediassa ja kuinka paljon heistä uutisoittiin ja missä sävyssä jotkut lehdistä suljettiin ennen vaaleja, koska veroja ei ollut maksettu. Ja näytti siltä, että ei media ollut puolueeton kampanjointi, mainonta kampanjoinnissa ei ole säänneltyä. Erot mainoskampanjassa olivat melko suuria ja meidän vaalitarkkailuvaltuuskunnassamme nostimme esiin sen, että puolue mainoksia saatti seurata vaalilautakunnan mainos, ja ei ollut selkeää, missä edellinen päätyi ja mistä toinen alkoi, joten me pyysimme, että tämä asia selvennettäisiin. Tämä median puolueettomuus on ongelma mielestämme. Me pyysimme, että lisäksi keskityttäisiin siihen, että miten nämä ehdokkaat ovat esillä tietyissä provinsseissa – mikäli tietynä päivänä tietty ehdokas oli kampanjoimassa, niin sitten toinen ehdokas ei saanut järjestää tapahtumaa. Näitä jouduttiin perumaan näitä vaalitapahtumia melko melko lyhyellä aikavälillä. Ja koska jotkut provinssit ovat suuria, niin me koemme, että tämä ei johdu siitä, että näitä kampanjatapahtumia voida järjestää samassa paikassa samaan aikaan vaan näytti siltä, että tai tämä on meille huolenaihe se, että miten, miten tämä toimi, tämä järjestelmä, ja tuntuu, että jotkut ehdokkaat järjestävät kampanjoita tietyillä verukkeilla. Itse vaali vaikutti luotettavalta. Puheen presidentti voi irtisanoa vaalilautakunnan jäseniä ja tätä tulee miettiä, kun katsotaan tätä vaalilautakunnan mutta Tuloksessa ei ole ongelmia sen sikäli, että presidentti on lausunut virkavalansa, mutta meidän on että ettei tämä väkivalta, joka esiintyy ennen vaalia, vaaleja, niin toistu ja on hallituksen tehtävä katsoa, että tämä ei toistu siten, että ihmiset saavat äänensä kuuluviin. Me emme kuulleet, että tätä vaalitapaa tullaan muuttamaan. Näytä siltä, että tämä on tehokkain tapa toimia siten, että äänestetään monesta asiasta yhtä aikaa. Ulkosuudenhallinto oli meidän kanssamme ja he olivat mukana tässä suuremmassa vaalitarkkailuvaltuuskunnassa. Tässä ihan tällainen lyhyt katsaus Sambian vaaleihin. Kiitos. Tämä antaa kuitenkin selkeän kuvan meille siitä, mitä siellä tapahtui. Puhumme juuri energian saatavuudesta kehitysmaissa ja puhumme näistä ongelmista, joita maissa kohdataan. Enkä pohtinut tuota, miten äänestysjärjestetään, suljetaanko äänestyspaikat, ei ole valo, ei pysty laskemaan ääniä, kun ei näe energian saatavuutta on siis pohdittava laajemmin ja miten saataisiin se pysymään esille. Ehkä koordinaattoreiden kesken voisimme pohtia, voisiko tämä olla prioriteettimme. Ajatellaan sellaisia kyliä, jotka eivät ole vielä energiaverkossa. Haluaiko joku kollega käyttää puheenvuoron kysyä jotain Jean, että jos ei, onko meillä ulkosuhdehallinnon edustajia? Kaksi henkilöä. Radekol. Ilmeisesti komission edustettuna, mutta ulkosuhdehallinnon oli ilmeisesti. Well, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisat jäsenet, että olette paikalla. Haluan kiittää edustaja Lambertin raportoinnista. Mehän olemme viime vaiheessa, kun arvioimme vaalimenettelyä. Loppuraporttia vielä työstetään. Valmistelemme myös valitarkkailijan Roa Kiengen viimeisintä vierailua. Se tapahtunee marraskuun loppupuolella, ei, alkupuolella, korjaa tulkki. Silloin voimme esitellä myös suositukset, joita loppuraporttia varten on luonnosteltu. Sambian vaalikomissio toimi ammattimaisesti ja valmistautuneesti, vaikkakin epäluottamusta ja syytöksiä tietyt oppositiopuolueet olivat esittäneet, niin monet alue- ja paikallistason toimijat olivat hyvin luottavaisia vaaliprosessin suhteen. Avoimuus vaalihallinnossa ei kuitenkaan ollut suinkaan täydellistä. Tietyissä keskeisissä vaiheissa, kun ääniä laskettiin, ei käytetty hyödyksi mahdollisuuksia tarjota pääsyä kansallisille ja kansainvälisille vaalitarkkailijoille ja tarkastajille. Virallisia pyyntöjä kuitenkin oli esitetty tästä epävakautta havaittiin vaalien aikaan. Vaaliprosessin uskottavuus ei siis täyttänyt odotuksiamme. Niin kuin on jo mainittu, kampanja toteutettiin varsin hyvin alueellisesti muiden vertailujen pohjalta todettuna. Kuitenkin paikalliset viranomaiset totesivat, että loukkauksia ei säästelty vaalikampanjoiden aikana – kampanjointi täytyi jossakin vaiheessa keskeyttääkin, niin kuin täällä jo kuulimme. Poliisit äh, raportoivat äh, Losakasta äh, tapahtuneista levottomuuksesta. Meidän mielestämme tämä osoittaa, että poliisiviranomaiset eivät ole valmistautuneita väkijoukkojen hallintaan väkivallattomasti tämän tyyppisessä tilanteessa. 22. päivä elokuuta Jätin vaalien jälkeisenä aikana kun oli esitetty perustuslakituomioistuimeen kanne vaalitulosta vastaan. Ja silloin yleisradiotoiminta harjoittava viranomainen totesi, että kolmessa kohteessa televisio kanavalla, joka ei ollut hallitusmyönteinen ja paikallisilla radiokanavilla oli toimittu niin, että tilanne oli pahentunut ilmaisunvapauden näkökulmasta. Tämähän jo täällä mainittiinkin. tärkein oppositio kannattava sanomalehti oli joutunut siihen tilanteeseen, että sanomalehden levittäminen oli käytännössä keskeytetty. Ja perusteena oli se, että verot olisi jätetty maksamatta. Oli myös pyrkimyksiä estää eriävien mielipiteiden esille tuloja ja tämä vaikutti varmasti kielteisesti tiedotukseen, tiedon välitykseen vaalikampanjoinnin ja vaalien aikana. Vaalitarkkailumissiolta kävi selkeästi ilmi, että isänmaallinen rintama, hallituspuolue, hyötyi asemastaan suhteettomasti – vallassa olevassa, olevana puolueena käytti myös vaalirahoitusvaroja väärin. Ja tämä johti sitten epätasa-arvoiseen tilanteeseen toimintaedellytysten suhteen. Tulos oli hyvin tiukka. 50,35 prosenttia hyväksytyistä äänistä oli annettu presidentti Lungun puolesta ja 50 prosenttia oli tässä äänikynnyksenä valinnan ehtona. Sitten Hakainde Hikic Lenmaa, opposition edustaja, kiistivät tuloksen 19. elokuuta ja nyt on vaadittu perustuslaki tuomioistuimen julistavan Kalungun va- valinnan äh, pätemättömäksi, mitättömäksi äh, oikeuden valossa, lainsäädännön valossa. Esitettiin argumentteja vaaliympäristöön liittyen esimerkiksi niin, että tiedotus olisi ollut äh, puolueellista. Mainittiin myös muiden puolueiden kampanjointi ja sääntöjen vastaisuudet äänten laskennassa ja tulosten julkaisemisessa. UPNDn kanne hylättiin 5. syyskuuta ilman minkäänlaisia todistajan lausuntoja. 3-2 äänin tuomioistuin katsoi, että se ei voi pidentää tätä kahden viikon määräaikaa, joka tuomioistuimella on asian käsittelyyn. Näen, että nyt päävaalitarkkailija on saapunut paikalle, joten voin antaa puheenvuoron puheenjohtajalle. Kiitos. Edustaja Kenge, Cecil, tiedän, että mm, koneeni oli myöhässä. Meinasin juuri pistää viestin, että ei kiirettä ihan rauhassa. Saimme hyvin kattavan raportin Jean Lambertilta ja olemme kuulleet ulkosuhdehallinnon edustajan puheenvuoron. En tiedä, haluaisitteko jotain lisätä? Olkaa hyvä. Thank you. Eh, io parlerò in italiano. Okay. Va bene, je, je sais qu'il y a la traduction, donc Mm-hmm italiaa, kun täällä on tulkkaus. Kiitos oikein paljon tästä mahdollisuudesta kertoa EUn vaalitarkkailu matkasta Sambian. Tämä vaalitarkkailu kesti kesäkuusta joulukuuhun. Meillä oli 120 vaalitarkkailijaa EU-maista ja Norjasta. Me halusimme arvioida koko vaalimenettelyä. Tämä perustuu kansainvälisiin sitoumuksiin, jotta arvioidaan vaalimenettelyiden avoimuutta. Tämä Nämä vaalit olivat erittäin suuri haaste. Sambia oli tämän ensimmäinen uuden vaalilainsäädännön ja perustuslain muutoksen jälkeen. Ensimmäistä kertaa historiassaan vaalilautakunta sai järjestettäväkseen vaalit. Ja tässä oli viisi eri asiaa äänestettävänä vaalipäivänä. Vaalitarkkailuvaltuuskunta seurasi äänestysmenettelyä ja seurasimme ääntenlaskentaa 120, 120 äänestyspaikalla kaikessa kymmenessä provinssissa, 97 äänestysmenettely oli avoin ja seurannasta arvioinnista vastaavan henkilökunnan mukaan äänestys sujui hyvin mutta äänestyspaikoilla osa henkilökunnasta ei voinut koko ajan seurata sitä, että ihmisillä oli, oliko ihmisillä sormissaan tätä tunnistusmustetta, joten ei voitu koko ajan seurata, äänestävätkö jotkut henkilöt toisten puolesta viisi äänestystä ja kansanäänestys lisäksi järjestettiin. Tämä oli suuri ponnistelu logistisesti ja tiedottamisen kannalta. Tässä oli joitain heikkouksia, jotka ilmenivät menettelyn tietyissä vaiheissa. Sampion keskusvaalilautakunta toimii hyvin ammattimaisesti, vaikka lautakuntaa syytettiin opposition toimesta – Puolueelliseksi eri aloilla ja provinsseissa toimijat sanoivat, että he luottivat hyvin vahvasti tähän äänestysmenettelyyn. Vaalilautakunta pyrkii varmistamaan, että vaalit tapahtuvat avoimesti. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdolli kansainvälisille vaalitarkkailijoille. Ei kuitenkaan ollut mahdollista päästä seuraamaan tiettyjä menettelyjä – joten tätä luottamusta ei saatu enää pidemmälle lisättyä. Lisäksi kansainväliset tarkkailijat eivät päässeet kansallisten tuloksen, tulosten äh, tarkastuslautakunnan toimipaikkaan. Me pyysimme päästä monta kertaa tähän paikkaan, mutta tämä ei onnistunut Tämä mielestäni on epäkohta tässä menettelyssä. Patriotic Front, kansallinen rintama ja UPMD lisäksi toimivat siten, että tässä syntyi jännitteitä. Näin tapahtui Lusakassa, Lusakan provinssissa kuin Niinikän eteläisessä provinssissa – turvallisuusviranomaiset joutuivat takaamaan rauhallisuuden, ja se onnistui tietyissä provinsseissa paremmin kuin toisissa. Tietolähteidemme mukaan tiedottamisessa oli ongelmia. Ehdokkaat eivät saaneet ääntään kuuluviin kaikkialle mediakampanjoinnissa kansallinen rintama oli etuasemassa. Oppositiolehti The Post joutui lehdistövapauden. Tässä on lehdistövapaus kärsi monesti kampanjan aikana. Ja oppositio ei saanut kirjallisessa lehdistössä, kirjallisessa mediassa omaa ääntään kuuluviin. Televisio ainut televisiokanava menetekonon lisenssiä ja myös radiokanavien toimintaa rajoitettiin. Tämä esti tiedonkulun tässä vaalien tärkeimpinä vaiheina. Kunnon olosuhteet vaalien suomiselle olivat olemassa, mutta kokoontumisoikeus oli rajoitettu. Tämä oli, tapahtui opistopuolueen vahingoksi. Valtapuolue käytti hyväksi julkisia varoja kampanjointia varten. Tämä oli lain vastaista ja tämä myös eriarvoisti eri puolueen välillä tilannetta vaalilautakunta Sambiassa ilmoitti tulokset äh, siten, että Lunko PF-puolueesta kansallisesta rintamasta oli voittanut äh, presidentin vaalit saaden 50,35 prosenttia äänistä. Tämä 50 prosentin kynnys ylittyi juuri ja juuri oppositiopuolueen UNDPn ehdokas Islema sai 47,3 prosenttia hyväksytyistä äänistä. Sataviisikymmentä tuhatta ääntä oli tämä voittomarginaali. Muut ehdokkaat saivat hajainen oppositioehdokas nosti kanteen äänestystuloksesta siten, että perustuslakituomioistuin tuomitsisi vaalin tuloksen mitättömäksi, koska vaalin aikana ei noudatettu vaalilainsäädäntöä. Tämä kanne hylättiin ilman, että puolueita kuultiin. Tuomioistuin totesi päätöksen jälkeen, ettei sillä ole mahdollista pidentää tätä perustuslaillista jaksoa joka 14 päivää. Tämä oli mennyt umpeen. Enemmistö totesi, että tämä tulkinta pitäisi, että on tulkittava kahden viikon valitus, kahden viikon valitus, tai että tämä kaksi viikkoa on olemassa sen takia, ettei synny epävarmuutta, kun virallista Äänestystulosta ei ole saatu julkaistua. Valtaosa tästä 14 päivän jaksosta puolen toimesta käytettiin lisäkysymysten esittämiseen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kanteen nostava oppositiopuolue ei päässyt käyttämään kokonaisvaltaisesti tätä valitusoikeutta Ja tämä kyllä lisää tätä epäluottamusta tätä vaalimenettelyä kohtaan, äänestysmenettelyä kohtaan. Tämä ja moni muu asia nousi esiin minun kertomuksessani ja olemme, ottaneet, olemme myös antaneet useita suosituksia. Kiitos oikein paljon. Näin saimme vähän täydentävää tietoa. Ja aikaisemmin kuultuun. Me keskustelimme jo ennen kuin pääsitte paikalle. Haluaako joku kollega vielä käyttää puheenvuoron tai kysyä lisää kysymyksiä? Jos ei, voisimmeko kiittää se selkeä joka juoksi tänne, vaikka lento oli myöhässä. Demokratian tukiryhmässä puhumme myöskin siitä, pitääkö Sambialle saada jatkuvaa apua, koska työmme ei enää ole sellaista, että mennään vain tarkkailemaan vaaleja, vaan pyritään huolehtimaan seurannasta ja vahvistamaan demokratiaa näissä maissa – joten tutkitaan, mitä voimme tehdä. Kiitos oikein paljon Jean Lambert ja Kienge, että tulitte tänne tänään. Viimeinen kohta, koska kokous päättyy. Huomenna kello 9.30 äänestykset alkavat tällä kymmeneltä siirrymme 2Q2 saliin. Afetin kanssa tekemään työtä. Älkää unohtako äänestyskortteja. Haluaisin muistuttaa kollegoita myös siitä, että kello 18.30 täällä alakerrassa – miinus. Ei vaan toisessa kerroksessa täällä, toisessa kerroksessa täällä. Eli täysistuntosalin alapuolella olevassa kerroksessa on valokuvan näyttely. Itä-Afrikassa laidentumista. Hoibuh ja Noiser isännöivät tätä tapahtumaa kello 18.30 alkaen puolen tunnin kuluttua. Tämä huomenna kello 9.30. Kiitos kollegat.